So, schönen guten Morgen allerseits. No niin, hyvää huomenta kaikille. Täällä on vielä miehistön vajautta, kuten Bundesliigassa ehkä sanoittaisin, mutta kello on jo 10.09, joten aloittakaamme. Ensin esityslista, se voitaneen hyväksyä seuraavin muutoksin. Volvo Trucks mietintöä äänestys EGR-hakemus siirretään seuraavan kokouksen, eli tämä ei ole vielä aivan käsittely valmis. Ja kään, tulkkauspuolesta Iiriä, Kroatiaa ja Maltaa täällä ei ole tämän kielijärjestelyssä, muuten kaikki kielet. Ja meillä on iltapäivällä tulossa vierailijaryhmä, siitä sitten myöhemmin lisää ja 11. tammikuuta 2016 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen on hyväksyttävissä, jos kukaan ei sitä vastusta. Ja nyt sitten kohta neljä. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi Pavel Trantinan, talous- ja sosiaalikomitean työllisyys- kansalaisuus, erityisjaoston puheenjohtajan. Tervetuloa käsittelemään kanssamme tätä asiaa. Aiomme jatkossa keskustella tiiviisti ETSKn painopistealueista. Tämä on meille tärkeää, koska meidän tulisi todella tiivistää yhteistyötämme lausuntojen muiden asiakirjan valmistelun osalta. Ja nyt annan teille puheenvuoron. Tervetuloa vielä kerran. Thank you very much, Mr. Chair. <coughs> Although... Kiitoksia, puheenjohtaja. Italian. I come from the... Kiitoksia. Tulin Tsekin tasavallasta, niin kuin nimestänikin voi ehkä päätellä. Milloin ilo täällä edustaa kansallista nuorisoneuvostoa Tieskossa nimenomaan partiolaisia, joten voitte nähdä, kuinka laaja meidän komiteamme työ on. Siellä on työnantajien, ammattiliittojen ja monien muidenkin ryhmien mukaan ottanut ammattialojen edustajia, myöskin naisten ryhmiä ja muita. Me kaikki olemme myötä vaikuttaa teidän työhönne. Annamme teille asiantuntemusta ruohonjuuritasolta, kansalaisyhteiskunnan puolelta. Me pyrimme auttamaan teitä teidän päätöksenteossanne. Kiitoksia tilaisuudesta olla täällä tänään puhumasta teille. Hienoa, että voin osallistua teidän kokoukseenne ja kertoa siitä työstä ja työmme prioriteeteista, joita TSK on sosiaalijaosto tekee. Kiitän erilaisesta yhteistyöstä erityisten asiakirjojen ja tapahtumien yhteydessä. Voin antaa esimerkkejä. Eilispäivänä järjestettiin julkinen seminaari joka liittyy pakolaisten kotouttamiseen ja integrointiin työmarkkinoille. Siellä meillä oli ilo kuulla kahta valiokuntan jäsentä, Rova Jean Lambert Lotralla olivat paikalla. Jara Brandon Fenny Fay teki hienon aloitteen tässä suhteessa. Työsuhde perustuu yhteisiin toimialoihimme ja yhteistyösopimukseen, joka allekirjoitettiin parlamentin ja valiokuntamme tai pikemminkin komiteamme välillä vuonna 2014. George Dutsis, puheenjohtajamme hiljattain osastui kansanparlamentin jäästämään valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen. Tämä osoittaa, kuinka yhteistyötä on viety eteenpäin. Tarkoituksena on parantaa yhteistyötä entisestäänkin ja täten voidaan parantaa eurooppalaisen lainsäädännön demokraattista legitiimiyttä. STSK tekee työtä lausuntojen kautta. Toimitamme ne teille oikea-aikaisesti, jotta voitte ottaa ne huomioon, kuten tiedätte, paremmin voi määrittää prioriteetteja ja prioriteettiaiheita, joista TSK voi sitten antaa oman panoksensa kans parlamentin työlle. Vahvistettua yhteistyötä voidaan tehdä myöskin parlamentin esittelijän kanssa. Ja vielä lopuksi olemme valmiita tekemään myöskin arviointeja nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon ja varojen käyttö kysymyksissä. Voimme, olemme valmiita toimittamaan teille näkemyksen myöskin näistä seikoista. Työllisyysvaliokunnan ja sosiaaliaston yhteinen toimiala. Me, me olemme meidän mandaattimme menee jossakin määrin pidemmälle kuin teidän. Meille kuuluu jotakin Libe-valikunnan asioita, maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset ja ihmisoikeudet esimerkiksi, jotka kuuluvat teillä kansallisvapauksen valikunnalle, mutta meillä on myöskin kulttuuriasioita, koulutusasioita ja naisten asioita. Mutta palatakseni tarkemmin meidän työhömme, toteaisin, että sen lisäksi, että sosiaalijaosto tekee työtään antamalla lausuntoja, teemme myöskin arviointeja, järjestämme julkisia tilaisuuksia ja myöskin tutustumismatkoja jäsenvaltioihin. Lisäksi voimme luottaa myöskin työmarkkinaa valvontaa tätä seurantakeskuksen työhön ja IMI, maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset, romanikysymykset ja myöskin vammaisten kysymykset ovat asioita, joiden suhteen meillä on asiantuntemusta. Keväällä 2018 muutenkin tarkastan sitä, kuinka päästään EUn tavoitteisiin parempaan sosiaaliseen kohesioon ja solidarisuuteen ja muihin tavoitteisiin ja muihinkin kymmenen prioriteettiin keskitytään. Nyt aion puhua lähinnä kolmesta pääasiasta aihealueestamme. Ensimmäinen niistä ovat investoinnit, mukaan luettuna sosiaaliset investoinnit, että kaiken, kaikki mukaan ottava kasvu, paremmat työpaikat, paremmat työolosuhteet ja inhimillinen pääoma. Toinen osa-alue käsittelee ihmisten perusoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia. Ja viimeinen, joka on erittäin ajankohtainen, liittyy maahanmuuttoon ja turvapaikkakysymyksiin ja koteuttamiseen. Tässä on nämä kolme prioriteettipakettia. Ensinnäkin investointipaketista mukaan ottaa sosiaaliset investoinnit, laadukkaammat työpaikat, kasvu, ja niin poispäin. Tässä perustamme työmme aiemmin tehtyyn työhön. Olemme tuottaneet tällä alalla lukuisia lausuntoja mukaan luettuna nuorisotyöllisyysaloitetta koskeva aloitteemme 2015. Teimme tutkimuksen, joka liittyi nuorten työllisyyteen erityisestikin. Tässä luotimme työmarkkinoiden seurantakeskuksen asiantuntemukseen. Lisäksi Aiemme tarkastella sitä, miten työpaikkojen luonnetta ja työolosuhteita voidaan parantaa myöskin demokratia edistää työpaikalla ja edistää myöskin tervettä ikääntymistä, aktiivista ikääntymistä. Vuoden 2016 vuotuisen kasvu ennusteen suhteen annamme lausunto, mikä liittyy sosiaalipuoleen. Teidän valikuntana on tehnyt työtä saman asian hyväksi. Tällä hetkellä tarkastelemme myöskin työmarkkinasuhteiden muuttuvaa luonnetta ja tämän vaikutusta palkkoihin. Olemme laatimassa tästä lausuntoa Alankomaiden puheenjohtajamaan pyynnöstä. Lisäksi seuraamme läheisesti teidän valikuntanne työtä, kun te tarkastatte EU-nuorisostrategia 2013-2015 ja Erasmus Plus-ohjelmia. Niin ikään meillä on kunnianhimoisempi tavoite tarkastaa sosiaalisten investointien pakettia vuoteen 2020 mennessä. Lopuksi sosiaalijaosto tulee valvoa myöskin sitä, kuinka rakennerahastojen uudistuksen pistetty täytäntöön uudella ohjelmakaudella 2014-2020. Erityisesti painotamme tässä Euroopan sosiaalirahastoa ja monitasoista hallinto- ja syrjimättömyysperiaatetta laadimme myöskin oma-aloitteen lausuntoa, joka liittyy sosiaalirahastoon FEID-rahaston toimintaan ja 2020 strategian tavoitteiden toteutumiseen näiden valossa. Toinen osa-alue prioriteetit, ihmisoikeudet, perusoikeudet ja sosiaaliset oikeudet. Teemme työtä syrjimättömyyden puolesta ja myöskin tarkastelemme syrjimättömyysdirektiiviä ja tarkastamme myöskin LGBTI-ihmisten syrjintäkysymyksiä. Jaostomme tekee työtä myöskin työn ja perheelämän yhteensovittamisen osalta. Julkinen kuuleminen tässä suhteessa on vielä meneillään, joten odottelemme vielä tuloksia tästä kuulemisesta. Olemme myöskin luoneet hiljattain vammaisten oikeuksia käsittelevän työryhmän. Siellä tarkastellaan sitä, kuinka on pistetty täytäntöön YK yleissopimus, joka liittyy vammaisten oikeuksiin. Tällä tapaa voimme myötävaikuttaa teidän valikuntanne omalaiten mietintöön, jota laaditaan samasta aiheesta. Romanien sosiaalista osallisuutta käsittelevä työryhmä tarkastelee kansallisia romaanien integraatistrategioita. Lisäksi aiomme myötä vaikuttaa eurooppalaiseen sosiaalisten oikeuksien pilariin ja sen kehittämiseen. Tästä puheenjohtaja Juncker ilmoitti, että tällainen tulee köyhyyden poisto ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentäminen. Olemme laatineet juuri Alankomaiden pyyntävän lausunnon asiasta. Tässä vetoamme siihen, että Euroopan neuvosto vähintäänkin varmistaisi sen, että 20 miljoonaa ihmistä saadaan pois köyhdestä vuoteen 2020 mennessä. Olemme seuranneet myöskin, kuinka parlamentin mietintö, joka liittyy köyhyyden vastaiseen taisteluun ja sen kehittämiseen, olemme seuranneet, kuinka tuo lausunto edistyy. Sen tarkastetaan köyhyyttä ja syrjäytymistä. Köyhyydestä vielä. Voisin mainita, että vuonna 2015 eurooppalainen kansalaisyhteiskuntapalkinto annettiin toimille, joihin Saksassa, Irlannissa, Ranskassa ja Puolassa ja Suomessa oli ryhdytty köyhyyden poistamiseksi. Yksi palkinto raadin jäsen oli Rova Jean Lambert teidän valiokunnastanne. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meidän jaostomme ja työmarkkinoiden seurantakeskus tulee tarkastelemaan pakettia, joka liittyy kansalaisten liikkuvuuteen ja väärinkäytösten estämiseen. Alankomaat pyysi meiltä toistakin lausuntoa, joka liittyy oikeudenmukaiseen työvoiman liikkuvuuteen EUn sisällä. Ja tuo lausunto tullaan hyväksymään meidän huhtikuisessa täysistunnossamme ja tietysti näisesti seuraamme parlamentin työtä, joka liittyy sosiaaliseen polkumyyntiin Euroopan unionissa. Viimeinen prioriteettialue, maahanmuutto ja koteuttaminen. Tämä nyt ei suoraan liity teidän työhönne niinkään, mutta jollakin tapaa kuitenkin liittyy, erityisesti kun on kyse kotouttamisesta ja pakolaisten ja maahanmuuttajien tuomisesta mukaan työmarkkinoille. Pyrimme luomaan yhteistä eurooppalaista integraatio- kotouttamispolitiikkaa. Työstämme oma-aloite joka liittyy kaiken kattavaan laillisen maahanmuuttoa koskevaan politiikkaan ja pakolaisten kotouttaminen ja varsinkin työmarkkinoiden integrointi ovat keskeisessä asemassa tuossa lausunnossa. Millä me teemme yhteistyötä teidän kanssanne tässä suhteessa? Mainitsin jo eilen onnistuneen tilaisuuden samaisesta aiheesta. Siellä oli työ, teidän valiokuntanne jäseniä valmisteli myöskin lausuntoa tästä, koska Alankomaat tätä pyysivät, ja tämä tulee hyväksymään huhtikuun täysistunnossa. Komiteamme tekee työtä myöskin ruohonjuuritasolla. Olemme tehneet joukon tutustumismatkoja 11 jäsenvaltioihin. Valtion olemme tutustuneet siellä kansainvälisten yhteiskunnan järjestöihin ja jotka toimivat pakolaisten parissa. Kotouttaminen työmarkkinoille oli tietystikin myöskin puheenaiheena. Johtopäätöksiä noista tiedonkeruumatkoista tullaan toimittamaan maaliskuussa. Ja sitten nämä lähetetään komissaari Avarama Poulukselle. Lukuisia tilaisuuksia tulee järjestämään tästä aiheesta. Tärkein niistä on Eurooppalainen maahanmuuttofoorumi, joka on yhteishanke, komission ja meidän komiteamme yhteishanke. 6. ja 7. huhtikuuta tuo konferenssi järjestetään. Joten Tuo on erittäin merkittävä maahanmuutto, turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevä foorumi. Tänä vuonna tulemme keskittyvän lailliseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Siitä tulee hyvin interaktiivinen tilaisuus. Siellä myöskin annetaan siviiliyhteiskuntapalkinto näille järjestöille, jotka tekevät työtä maahanmuuttajien puolesta. Jaostamme prioriteetit olivat tässä. Ja jaastoimme pyrkii toimimaan proaktiivisesti ottamaan huomioon talouden syklit, mutta myöskin yhteistyösopimuksen parlamentin kanssa. Toivomme, että voimme näin myötä vaikuttaa teidän työhön. Joten kiitos paljon siitä, että sain tulla puhumaan teidän valiokuntaanne. Kiitoksia, että sain puhua mieleen vastaan kysymyksiin. Herzlichen Dank, Tarantina. Kiitoksia kovasti her, herra Trantina. Voin todeta, että koordinaattorit ovat jo päättäneet kääntyä puoleenne ja pyytää teiltä lausunnon sosiaaliseen pilarin liittyen, josta puhuitte. Tämä olisi siis seuraava yhteistyön vaihe. Ja odotamme innolla jatkokeskusteluita. Nyt sitten kuulemme ryhmien koordinaattoreita sen mukaan, keitä täällä nyt on paikalla. Koordinaattorit voivat käyttää puheenvuoron, jos ovat paikalla. Jos he eivät ole, niin kenties sitten joku heidän edustajansa voi saada puheenvuoron. Nyt sitten David Kaasa EPPstä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Koordinaattoreilla pitää kiirettää, joten valitettavasti teidän tulee armahtaa meidät eh, siitä, että kaikki koordinaattorit eivät ole paikalla. Haluan kiittää Trantina hänen läsnäolostaan. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä hänelle. Ensinnäkin nämä tarvittavat osaaminen ja sen ennustaminen Euroopan unionissa. EU tulee 2020 vuonna saavuttamaan vuotta 2008 edeltäneen tason taloudessaan. Ja nyt on tärkeää ennakoida niitä vaatimuksia, joita ammatilliselle koulutukselle ja osaamiselle tarvitaan. Tämä koskee koko Eurooppaa ja kaikkia aloja Euroopassa. Kuinka ammatillinen koulutus eurooppalaisella tasolla voi sopeutua siten, että voidaan taata se, että Euroopan työvoimalla on mahdollisuus tarttua niihin tarjouksiin, joita talouden kasvu tuo tullessaan. Ja oletteko te sitä mieltä, että nämä työntekijät, joita hyväksi käytetään, niin he ovat uhka Euroopan unionille? Siinä on kysymykseni. Dankeschön. Dan. Kiitos. Seuraavaksi Jutta Steinruck ST-ryhmästä. Kiitos. Jäin hieman liikenteen uhriksi ruuhkaan. Se, mitä kerroitte on kiinnostava meidän kannaltamme, että, eli että te käsittelette huhtikuun täysistunnossa lausuntoa, joka liittyy työntekijöiden liikkuvuuteen. Tämä kysymys liittyy myös Brexit-aiheeseen. Ja kysyisin teiltä seuraavaa. Joko olette käsitelleet Brexit-kysymystä ja analysoineet tähän liittyviä tuloksia ja miten suhtaudut siihen, että työntekijöiden liikkuvuutta saatettaisiin rajoittaa? Dankeschön. Antia McIntyre sehe ich. McIntyre ei näy olevan paikalla, joten seuraavaksi Marian Hawkins olisi ollut vuorossa, mutta hänkään ei ole paikalla, eikä GUE-koordinaattoriakaan näy, eikä vihreiden koordinaattoriakaan, eikä Laura Agea Eli seuraavaksi puheenvuoron saa Dominic Martin. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan onnitella Trantina hänen sitoumuksestaan ja siitä, että hän näitä pohdintoja antaa meidän käyttöönsä siten, että hän neuvoo ja opastaa meitä. Minä saatan kuitenkin kysymykselleni aiheuttaa Trantinalle pettymyksen. Mm, sanotaan, että täällä valitellaan, että meidän kokoukset eivät johda mihinkään. Parlamentaarikot ovat usein sitä mieltä, että heillä ei ole mitään virkaa, sillä loppujen lopuksi komission kanta on se, joka voittaa sen jälkeen, kun he ovat käsitelleet asiaa neuvoston kanssa. Minun kysymykseni Trantinalle on se, Onko teillä todellakin sellainen näkemys, että teistä on hyötyä johonkin? Kiitoksia. Kun katsomme, no nyt katsotaan tuolla parempaa sääntelyä ja sitä, mitä neuvosto tekee. Tuomas Pan seuraavaksi. Äh, kiitoksia paljon. En halua nyt puuttua tähän koordinaattorin esittämään puheenvuoroon. Tulen itse Saksasta ja herra Tarantina, Hienoa, että meillä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä teidän työnne kanssa. Voisin nyt puuttua teidän kolmanteen ma- maahanmuuttaa koskevan prioriteetteenne. Minun maani on siinä tilanteessa, että aina se solidarisuus, jota peräänkuulutetaan, sitä ei enää löydy. Huolta siitä, onko kyse pakolaisista tai niiden määrästä, niin kuinka tähän voidaan puuttua. Te puhutte näistä tiedonkeruumatkoista. Teillä on hyvin paljon konkreettista kokemusta. Onko mitään ajattelutapan muutosta tapahtunut? Ihmiset jotka ovat kyseessä, he täytyy voida auttaa. Voidaan, onko tämä mitään osvittaa tässä suhteessa, miten tämän päästäisiin? Aina sanotaan, että yhtenäinen eurooppalainen turvapaikka, politiikka olisi tarpeellista, mutta onko alun perinkään mahdollisuutta tähän päästä? Monet poliittiset vastuuhenkilöt vaikenevat, eivätkä halua edes osallistua keskusteluun. Suuri enemmistö on sen puolesta, että mitään uusia rajoja ei pitäisi pystyttää Euroopan unionin ympärille kyllä, mutta ei Euroopan sisälle. Jotkut taistavat Schengenin puolesta, mutta heidän äänensä ei tule kuuluviin. Jotkut ihmiset eivät halua, että eri tehdään, äh, ihmisiä eriytetään. Onko mitään toivoa siitä, että tässä suhteessa saataisiin mitä edistystä aikaan? Elisabeth morin Kiitos. Seuraavaksi Moran Chartier. Euh, Kiitos paljon. Kiitos myös erityisjaoston puheenjohtajalle siitä, että saapui vieraaksemme. Minä olen sitä mieltä, että ETSK on merkityksellinen. Minä olen tämän tuonut esille silloin, kun olin oman alueeni johdossa Ranskassa, ennen kuin tulin tänne. Minä olen sitä mieltä, että meillä on mahdollisuus saada komissio ja valtionpäämiehet perääntymään kannoissaan. Myös meidän valiokunnalla on mahdollisuus vaikuttaa. Minä haluaisin kiinnittää teidän huomioon siihen, että meidän on yhdistettävä voimamme, jotta voimme voittaa näitä taisteluja. Ja minä haluaisin puhua asiasta, joka on erityisen tärkeää tällä hetkellä. Ensimmäinen taistelu, joka meidän tulisi viedä yhdessä läpi, liittyy puolivälin arviointiin – kohesiorahastojen suhteen. Meillä tulee olemaan ongelma ESRn kanssa sen suhteen, että nämä operatiiviset sopimukset allekirjoitettiin hyvin myöhäisessä vaiheessa, ja puolivälin arvioinnissa meidän on todistettava, että ne työhön palaamisen, palaamiseen varatut varat ja keinot ovat hyödyllisiä. Me tässä valiokunnassa haluamme investoida inhimilliseen pääomaan, ja olisi tärkeää, että te olette samalla aaltopitolla meidän kanssamme ja että me voimme yhdistää voimamme. Toinen asia, jonka haluan nostaa esille, se, että päästään pois tästä sekaannuksesta liittyen nuorisotakuuseen ja aloitteeseen koskien nuorisotyöllisyyttä. On tärkeää, ettei tämä nuorisoaloite tule vähentämään – meidän panosta koskien nuorisotyöttömyyden vähentämistä. Kenties loppujen lopuksi se, että poistetaan tämä aloite nuorisotyöllisyyden hyväksi poistettaisiin, on nimittäin tärkeää, että me todellakin valistamme kaikki valvarat kuntoon, jotta nuori, nuoret pääsevät takaisin työhön. Minä olen teidän kannan kanssa yhtä mieltä se, että meidän on helpotettava poliittisten pakolaisten työllistymistä. Viime viikolla äänestimme 80 prosenttisesti me puolsimme ehdokkaita, eh, ehdotuksia, jotka olivat hyviä ja kiinteitä. Tässä joutuu kenties hieman taistelemaan tuulimyllyjä vastaan. Me emme voi antautua populismille, jotta Steinruck sanoi, että meidän ei pidä piiloutua kansallisten rajojen taakse. Meillä tulee olla kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikka, joka johtaa siihen, että me integroimme myös ammatillisesti pakolaiset. Ja tässä valiokunnassa me tuemme sitä, että järjestetynyt kansalaisyhteiskunta on mukana integroimassa pakolaisia. Mutta minulla on kuitenkin eräs asia, jonka haluan nostaa esille, hallitukselle myös omalleni liittyen näihin sisäisiin siirtoihin. Nyt tehdään erittäin paljon, muun muassa punainen tekee paljon sen hyväksi, että voimme ottaa vastaan pakolaisia, mutta ei pidä kuvitella, että pakolaiset integroidaan työelämään sinne, mihin he, heidät otetaan vastaan. Ne ovat usein pieniä kaupunkeja, siellä ei välttämättä ole työpaikkoja, ja on tärkeää, että on jonkinnäköinen sisäisten siirtojen järjestelmä. Se on asia, jota tulee ennakoida. Siksi minä toivon, että ETSK voi auttaa meitä näissä politiikassa. Kiitos. you, Claude Rodin. Kiitos. Seuraavaksi Claude Rodin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, kuinka tärkeä yhteistyö meidän välillämme on käytävä rakennusten välillä pitäisi ottaa paljon suurempaa käyttöä, kuin mitä tällä hetkellä asia on. Asioita nyt on. Niiden aiheiden suhteen, jotka mainitsette, me käsittelemme samoja asioita, me on samat haasteet. Ja meidän täytyy oikeastaan kyse energian säästämisestä huomenta siitä, kuuluuko tämä teidän tämän suoraan meidän toimialamme. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia. Meidän valiokuntamme ja myöskin TSKn puolella, kun näkemykset yhtyvät ja toiminnat yhtyvät, se on mitä pesi enemmän hyötyä näistä mahdollisuuksista tehdä poliittista yhteistyötä. Tämä meidän, meidän vahvuutemme ja siitä täytyy voida hyötyä. Viimeinen elementti, joka tulee mieleeni, tämä liittyy yhteistyösopimukseemme, kyse myöskin demokratiasta. Demokratia toteutuu parlamentaarisen edustuksellisuuden kautta. Tämä on tärkeä elementti, mutta demokratia toteutuu myöskin siten, että tasolla kuullaan toimijoita, kansalaisyhteiskunnan ja toimijoita, AY-liikkeen ja työnantajien edustajia. Juuri teillä on tätä näkemystä tasolta. Tämä on tärkeä elementti, kun me pyrimme vastaamaan eri kysymyksiin ja eurooppalaista demokratiaa koskeviin haasteisiin. Viimeinen kysymys ja toiveeni Toivon, että voisimme yhdessä työstää tärkeitä asioita, erityisestikin konkreettista seikkaa, joka liittyy työllisyyteen e- Euroopan tasolla toteutuva vaihto Erasmus ja Erasmus Plus-ohjelmat ovat tärkeitä. Olen vakuuttunut siitä, että mitä tulee oppisopimuskoulutukseen, niin meidän pitäisi tässäkin suhteessa saada todellista eurooppalaista yhteistyötä aikaan. Dankeschön, als letzte in the... Kiitos. Ja nyt Tanja Gonzales. Ettekö hän haluakaan käyttää puheenvuoroa? Hyvä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taidakaan olla, joten herra Trantino voitte käyttää loppupuheenvuoron. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät jäsenet kysymyksistä. Mielestäni nämä hyvin käsittelevät näitä aiheita, jotka tällä hetkellä ovat tapetilla niin teidän valikunnassa kuin meidän erityisjaostossa. Liittyen CDFOP-kysymykseen, jonka Kasa esitti, ja liittyen tähän taitojen kysyntään ja tarjontaan, ja tämä on aihe, jota olen käsitellyt alusta lähtien. Minusta tuli ETSK jäsen ja minun piti käsitellä ennen kaikkea työllisyyttä, liikkuvuutta. Ja olen sitä mieltä, että nämä ovat erittäin tärkeitä, jotta tähän osaamisen ja sen tarpeeseen voidaan puuttua Euroopan tasolla. On useita eri strategioita sen suhteen, kuinka tähän voidaan puuttua kansallisella tasolla tämä kaksoiskoulutusjärjestelmä, mutta eurooppalaisella tasolla se, että tunnustetaan osaaminen ja ammatillinen pätevyys, ja, niin se on ehto liikkuvuudelle. Ja tämä on usein noussut esille meidän lausunnoissamme, ja nyt meidän on näitä tunnustamiskriteerejä käsiteltävä. Tämä on hyvä eurooppalainen työkalu. Te puhuitte Selefopista, Sedefop ja Eurofound pääjohtajat keskustelevat teidän kanssanne täällä huomenna ja myös meidän kanssamme huomenna erityisjaostossa. Tämä osoittaa, kuinka meidän työ on toinen toistaan tukeva. Ja me tuomme vahvasti eurooppalaista mallia siten, että työmarkkinosapuolet ovat tärkeässä roolissa – Ja me haluamme taistella sitä vastaan, että on huonoja työsuhteita. Tämä on erittäin kinkkinen tilanne. Meidän pitäisi saavuttaa niin kutsuttu dynaaminen kompromissi, mutta tämä kompromissi saattaa todellakin olla melko dynaaminen näiden työmarkkinosapuolten välillä, joten jännä nähdä, miten tämä asia etenee. Steinrukin puheenvuoro ja vapaa liikkuvuus ja poistuminen ää, äh, ja Brexit. Ää, äh, me emme ole tästä tehneet varsinaista lausuntoa, mutta me käsittelimme, että, että kyllä, me tuemme työvoiman liikkuvuutta ja ja minkä tahansa näköiset työmarkkinoiden sulkeutumiset ja niiden vaikutus liikkuvuuteen, niin kyllä huolestuttavat meitä merkittävästi. Me tulemme käsittelemään EU-asioita Isossa Britanniassa kolmosryhmä kokoontuu Manchesterissa. Me tulemme puhumaan näistä työllisyysaiheista myös. Martinin kysymys. Mitä hyötyä meistä on? No, jotkut kollegat vastasivat tähän kysymykseen, mutta minä haluaisin myös puhua tästä meidän ominaisuudesta, että me tuemme teidän työtä. Me välitämme ruohonjuuritasolta selkeän viestin. Me yritämme ottaa myös tämän työmarkkinosapuolten välisen ulottuvuuden lainsäädäntötyöhön mukaan. Pakolaisten integroiminen työmarkkinoille. Me olemme tätä asiaa korostaneet lausunnoissamme koskien näitä pakolaispaketteja täysistunnolla viime viikolla – me korostimme sitä, että toimiva Schengen on erityisen tärkeä sen olemassaolo taattava. Me hyväksymme päätöslausunnon ETSK-täysistunnossa ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Ja me olemme täysin sitoutuneita siihen, että Schengenin, Schengen pysyy elinvoimaisena. Se on osa meidän eurooppalaista sitoumusta ja me ajamme tätä takaa. No, Chartier, kiitos siitä, että te sanoitte, että e kolla on merkitys. Te mainitsitte kohesiorahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen. Me olemme käsit käsitelleet myös tätä aihetta. Viimeksi kun käsittelimme nuorisotyöllisyysaloitetta, niin minä olin tämän lausunnon esittelijä. Ja minä haluais, halusin nimenomaan silloin tuoda esille sen, että on myös muita ehtoja, joiden tulee täyttyä. Ei se, että annetaan varoja jäsenvaltioille, vaan se, että todellakin tehdään yhteistyötä nuorten kanssa tämä viranomaisten tekemä työ, sellainen työ, joka ei välttämättä ole näkyvä, mutta joka on elintärkeä sille, että nämä aloitteet onnistuvat. Minä olen erittäin tyytyväinen, että me voimme käydä ajatusten vaihtoa liittyen pakolaisten integroimiseen työmarkkinoille. Tämä on sellainen asia, joka ei ainoastaan meille hyödyksi, vaan tämä on hyödyksi kaikille yhteiskunnille ja myös pakolaisille. Me saamme työmarkkinoille uutta osaamista ja tämä voi ainoastaan auttaa sitä, että nämä sopeutuvat. Lisäksi minä haluan kiittää, että Rona oli puhumassa meidän äh, tapahtumassa eilen tämän tyyppinen keskinäinen ajatusten vaihto ja ajankohtainen keskustelu siitä, mitä kukin tekee, voi ainoastaan vahvistaa meidän yhteistyötä. Ja minä toivon, että esimerkiksi Erasmus plus puolivälin arviointi voisi olla toinen mahdollisuus laajentaa tätä meidän toimielinten välistä yhteistyötä. Lopuksi minä haluan vielä kiittää sitä, että meidän erityisjaosto kutsuttiin tänne. Me olemme kiitollisia menneestä yhteistyöstä ja odotamme innolla sitä, että me teemme jatkossakin yhteistyötä. Kenties me voisimme ehdottaa teille jotain, me voisimme antaa omia kantoja, ja te voitte kenties myös antaa oman asiantuntemu- tarjota meille omaa asiantuntemustanne ja osaamistanne. Mieltämme innolla tiivistä yhteistyötä valiokunnan esittelyiden kanssa. Me toivotamme teidät tervetulleeksi, kuten myös teidät, herra puheenjohtaja, ETSK-kokouksiimme. Eli odotan innolla tulevaa yhteistyötä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos kovasti tästä kutsusta. Kuten sanoin, koordinaattorimme päättivät jo kääntää tässä puheen, puhemiehen puoleen ja pyytää teiltä sosiaalisia oikeuksia koskevaa lausuntoa. Tämä tehostaa yhteistyötämme ja korostaisin vielä kerran tulevaisuutta silmällä pitäen, että jos luen huippukokouksen tuloksia oikein, niin tässä ei ole kyse pelkästään työntekijöiden oikeuksista, vaan paremmasta sääntelystä, refitistä, Ja me pelkäämme todella, että kun nyt pyritään purkamaan byrokraattista taakkaa, erityisesti PK-yritykset, sitten eivät selviä, siis tässä oltaisiin poistamassa sellaisia työoikeuksia, joiden edestä on joiden eteen on kauan taisteltu. Se, että lähdemme purkamaan esimerkiksi työaikadirektiivissä näitä kysymyksiä, on huolta herättävä aihe. Ja me osoitamme kyllä, että tämä valiokunta on työntekijöiden kannalta tärkeä paikka koko Euroopan kannalta. Ja odotamme tässä yhteistyötä kanssanne. Kiitos. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. No niin, sitten kohta viisi. Alppien aluetta koskeva EUn strategia, esittelijänä Jérôme Lavrieux, joka voi nyt välittömästi käyttää puheenvuoron. Jérôme. Monsieur le Président, mes chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Minulla on ilo ja kunnia esittelen nyt ensimmäinen mietintö parlamentissa ja sosiaalisen valiokunnassa. Kyse on lausunnosta, jonka annamme aluekehitysvaliokunnalle. Kyse on Euroopan unionin alppialueita koskevasta strategiasta. Tunnen alueen hyvin, koska Ranska on tuolla alueella. Ranskassa on alppialueita. Mont Saint-Michel Normaniassa on miltei 4 kilometrin korkuinen, se ehkä tunnetuin alppialueiden paikka minulle. Alppialueet ovat luonnoltaan ainutlaatuiset. Tätä voidaan pitää joko hyötynä, että ollaan alpilla, tai sitten haittana. Alpit ovat hyvin dynaamisia alueita. Siellä on kilpailukykyyn liittyviä haasteita. Ja kun kehitämme alppialueita, meidän täytyy ottaa huomioon alppien erityisluonne ja reagoida tähän juuri tämän huomioon ottaen väestön ikääntyminen, maailmanlaajuistuminen, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, energiahaaste ja aivovuoto ovat merkittäviä haasteita. Lausunnossa on pyrkinyt painottamaan sitä merkitystä, joka on strategisen maataloussektorin energia-alan, biotalouden, biotuotteiden, terveydenhuollon ja huipputeknologian aloilla, mikä merkitys näillä on alppialueella. Ja myöskin eh, painetaan sitä, että on tuottava pk-yrityksiä. Niiden pitäisi päästä paremmin mukaan tutkimustyöhön, koska sieltä saada hyvin paljon innovaatioita. Lisäksi meidän täytyy luoda sellainen suotuisa ympäristö, joka edistää innovaatioiden syntymistä ja tutkimusta. Lisäksi pitää tehdä älykkäitä erikoismustrategioita ja vahvistaa tarpeen ollen täydentävien resurssien etujen välisiä yhteyksiä. Täytyy muistaa myöskin alppialueiden toiminnan kausiluontoisuus. Pitäisi, pitäisi kannustaa työmarkkinoille pääsyä ja niillä strategisia alueilla, jotka ovat merkittävät alueella. Erityiskoulutusta kenties tarvitaan ja monikielistä koulutusta myöskin verkkovälteisesti. Lisäksi pitäisi liikenneyhteyksien kestävyyttä edistää Altti-alueen ja muun Euroopan välillä, ja myöskin täytyy edistää intermodaalista liikennettä alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Toimitamme tämän lausunnon eteenpäin vastuuvaliokunnalle. Liikennevaliokunta on oman lausuntonsa. Olen painottanut tässä myöskin internetyhteyksien, nopeiden internetyhteyksien ja digitaalisten palveluiden merkitystä. Vapaa liikkuvuus, henkilöiden vapaa liikkuvuus on erittäin tärkeä, mikä haluaisimme päästä tällaiseen sosiaaliseen, alueelliseen ja ympäristökohesioon. Katsomme, että muuten vahva ja kestävä kilpailukyky ei voida varmistaa, eikä myöskään tasavertaista vaisuutta osallistua työmarkkinoille. Lisäksi voimme tähän liittää vielä sen, tai tietystikin vain 1500 merkkiä voi olla lausunnossa, mutta voimme silti puhua myöskin tämän kautta pyrkiä vaikuttamaan aluketjusvaliokunnan näkemyksiin ja kiitän saatuinen puheenvuoro. Recht herzlichen Dank für den Einstieg. Kiitoksia tästä alustuspuheenvuorosta. Seuraavaksi Fabio Zannato SD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti esittelijälle tästä lausuntoluonnoksesta. Se on tietysti keskeinen. Tässä käsitellään monia tämän makroalueen, Alpien makroalueen ongelmia. SD-ryhmän varjoesittelijänä jätän joitakin tarkoin kohdennettuja tarkistuksia, joilla haluaisin vahvistaa tiettyjä kohtia, jotka ovat minulle erittäin tärkeitä. Ensinnäkin on olennaisen tärkeää viitata siihen, miten sosiaali palvelut, lääkäripalvelut ja muut eroavat todella paljon alueella kaupunkien ja vuoristoalueiden välillä. Tämä sama pätee työ- ja opiskelumahdollisuuksiin, erityisesti kun katsotaan kaukaisempia alueita. Ja suurta huomiota täytyy keskittää myös demografisiin kysymyksiin, väestön ikääntymisen ja väestöpaon lisäksi täytyy katsoa myös maahanmuuttovirtoja. Tarvitaan sellaisia politiikkoja, jotka korostavat maahanmuuttoa myönteisellä tavalla. Näin voidaan edistää taloudellista kasvua, kasvua ja vähentää demografista heikkoa kehitystä alueella on hyvin samankaltaista rajat ylittävää turismiin liittyvää toimintaa ja näitä täytyy kuitenkin tehdä entistä kilpailukykyisemmiksi. Makroalueen pitää edistää myös sosiaalista osallistumista ja alueellisten väestönosien suojelua. Näin voidaan tehdä erityisesti ja esimerkiksi julkisten rakenteiden kautta, mitä tässä nyt esimerkiksi urheilutarjontaan, koulutukseen, kouluihin ja myös laajakaista internetyhteyksiin. Kuten esittelijä jo sanoi, on tuettava voimakkaasti pk-yrityksiä ja luotava tutkimuskeskuksia, jotka toimivat alueiden ja valtioiden rajat ylittävästi. Samoin paikallista tuotantoa täytyy tukea. Tarvitaan sellaista politiikkaa, jolla saadaan aikaan uutta taloutta tukevaa investointia. Tarvitaan laadukasta yritystoimintaa ja digitaalisen kuilun yli on päästävä, jotta uudet teknologiat ovat paremmin kaikkien kansanosien käytettävissä. Myös julkisia palveluita jotka liittyvät siihen, miten kaukaisemmat alueet yhdistetään muihin alueihin, täytyy parantaa entisestään. Julkinen liikenne, joka on tehokasta, on alueen kehityksen kesken osalta olennaista. Näin ihmiset eivät joudu lähtemään omilta alueiltaan ja tätä kautta voidaan saada aikaan myös uusia työpaikkoja. Ja sitten vielä tähän loppuun, vaikkakaan ei kyllä viimeiseksi, on tärkeää pitää kiinni korkeista työntekijöiden oikeuksista, sosiaaliturvasta ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Täytyy myös ottaa huomioon kausityöntekijöiden suojelu. Ihmistä pääomaa pitää arvostaa alueella ja taata se, että tämän makroalueen työntekijät pääsevät uudelleenkoulutuksen ja koulutustoimien sekä kielikurssien piiriin. Näin voidaan mukauttaa osaamista tuotantoteollisuuden muutoksien mukaan. Toivottavasti tästä työstä voidaan kantaa hedelmää. Pyrin tekemään tässä yhteistyötä ja näin teen varmasti kaikkien varjostelijoiden kanssa tulevissa kokouksissa. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Anne Giirik. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle hänen esittelemästään lausunnosta. Kuinka pohjoissaksalainen sitten on joutunut varjoesittelijäksi, kun käsitellään alppistrategiaa? Sitä voi kysyä. Meillä pohjoisessa on samoja seikkoja tai samanlainen strategia kuin mitä nyt halutaan alpealueella. Meillä on Itämeren strategia. Meidän kokemuksemme alueeltamme voivat olla hyväksi myöskin alppualueiden strategian ke- ke- kehittämisessä. Puolueeni pitää kiinni aina kansalaisten edusta, ja sen pitäisi ottaa huomioon tässä keskustelussa. Ja sitten toinen seikka, joka ei ole vielä lausunnossa mukana, perheiden merkitys ja väestötieteellinen kehitys – alppialueilla sitten mukaan. Tässä toivoisin esittää oman painopistealueeni ja toivon, että se tulisi mukaan tähän mietintöön tai lausuntoon. Dankeschön, Neoklis. Silik. Neoklis Silikiotti seuraavaksi. Kiitos. Haluan kiittää Lavriötä hänen niin, luonnoksestaan hän on onnistunut saamaan kaikkiin, kaikki nämä Euroopan alppistrategian osat mukaan tähän lyhyen, lyhyen tekstin. Minulla on kuitenkin sellainen huomio, jonka haluan tuoda esille, että tässä ei korosteta riittävästi työllisyyden ja sosiaaliturvan asioita työvoiman, alueen työvoiman kannalta. Sosiaalinen hyvinvointi ja työturva on tärkeämpää kuin kilpailukyky. Me olemme nähneet, että uudelleen rakentamisohjelmat eroalan ulkopuolella ovat kuitenkin suistaneet ihmistä köyhyyteen, eli kilpailukyvyn saavuttaminen on johtanut siihen, että varallisuus laskee, mikäli haluamme rakentaa inhimillistä pääomaa, meidän on taattava se, että hyvinvointivaltio todellakin on edelleen olemassa myös syrjäseudulla. Nämä kaupunkialueet vetävät vahvasti puoleensa, joten meidän on myös puolustettava näitä syrjäseutuja. Puhutaan paljon innovaatiosta ja tutkimuksesta. Toki me olemme innovaatioiden kannalla, mutta on muistettava, että tämä tuo ongelmia. Tämä tarkoittaa sitä, että joillekin alueille vähenevät työpaikat ovat ongelmallisia, joten on modernisoitava myös muita aloja, jotta saamme luotua työpaikkoja. Meidän ohjelmoitava tämä kokonaisuus kunnolla. On varmistettava se, että luodaan muita työpaikkoja. Tämä sosiaaliturva-asia olemme yhtä mieltä esittelijän kappaleen kolme kanssa. Tämä ammatillisen koulutuksen erityiskeskus, niin näiden tulisi korostaa vakaita, laadukkaita työpaikkoja. Joten kaikki nämä ehdotukset tullaan jättämään tarkistusten muodossa esittelijälle. Kiitos. Dankeschön, jetzt muss ich mich sehr entschuldigen. Kiitos. Nyt minun täytyy pyytää anteeksi. Sanoin äsken, mikä on puhujajärjestys, mutta itse tässä hieman nyt kompastelin. Olisikin ollut Marion Harkinin vuoro ennen neokliidisia, mutta nyt pääset vuoroon. Kiitoksia. Ei siinä mitään puhunut kollegani Ivo Vaikalin puolesta, koska hän ei päässyt paikalle. Hän halusi kiittää esittelijää ensimmäisestä tekstiluonnoksesta, joka laajalti kattaa ne strategiat tai haasteet, jotka Alppi-strategiassa pitää ottaa huomioon. Sanomattakin on selvää, että hän tulee esittelemään tekemään tarkistuksia, joissa käsitellään jo mainittuja seikkoja. Hän on myöskin painottaa muutamaa avainseikkaa, joita mietinnössä että kalosuunnassa ei vielä ole. Ensinnäkin muutama huomio terminologiasta. Uskon, että ter- terminologiaa täytyy muuttaa, jotta paremmin voidaan ottaa huomioon ne monimutkaiset seikat, jotka liittyvät tämän alueen strategian laatimiseen. Ensinnäkin, laajalti katsottuna olisi sovellempaa, mikäli puhuttaisiin haasteista, jotka liittyvät maapalloistumisen, sen sen puhutaan maapalloistumisen ongelmista. Globalisaatio on hyvin laaja prosessi, joka tuo sekä myönteisiä että kielteisiä seuraamuksia. Toiseksi, väestön ikääntyminen mainitaan täällä. Siinä kohtaa voitaisiin puhua pikemminkin väestötieteestä kehityksestä, koska mukana on monia rakenteellisia muutoksia, jotka kohdistuvat väestön rakenteeseen. Kyse ei ole pelkästään biologisista tekijöistä, kuten ikääntymisestä, vaan myöskin sosiaalisista tekijöistä on kyse esimerkiksi syntyvyys vähenee. Tämä johtuu kulttuurin ja sosiaaliseikkojen muuttumisesta. Lisäksi pitäisi puhua myöskin uusista maahanmuuttotrendeistä. Sen sijaan puhutaan vain aivovuorosta. Alpin alueella ei tapahdu pelkästään sieltä pois lähtöä, vaan sieltä tulee myöskin uusia ihmisiä, varsinkin nyt kun, kun pakolaskriisi on meneillään. Kohta, taikka huomenta numero on neljä. Mahdolliset strategiset sektorit mainitaan täällä. Erityinen rooli pitäisi antaa sosiaaliselle tuelle ja julkiselle ja yksityiselle terveydenhoitosektorille, joka pystyy, jotta pystytään vastaamaan väestötieteisen kehityksen haasteisiin ja samalla kyse on merkittävimmistä työpaikkoiluvasta alasta Euroopassa viimeisen, mutta ei vähäisempänä. Olisi EU-politiikan kannalta johdonmukaisempaa puhua digitaalitaloudesta sen sijaan, että puhutaan viimeaikaisesta teknologisesta kehityksestä. On äärimmäisen tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa korkeatasoiset internetyhteydet. Monilla alppialueilla tuossa suhteessa on kehitys vielä jälkijunassa, varsinkin maaseudulla. Alpit ovat merkittävän biodiversiteetin säilymy Euroopassa, mutta kyse tämän herkistä alueesta samalla. Tässä pitäisi painottaa myöskin kiertotalouden periaatetta tuon alueen talouden taloudellisessa toiminnassa. Tuo pitää sisällään kaiken kattavan kirjan eri toimia, jotka varmistavat kaikkien taloudellisten toimien tuotannon, kulutuksen ja jätteen hallinnoinnin kestävyyden. Täytyy muistaa, että alppialueella on merkittäviä paineita, kun pyritään käyttämään maata ja vesivaroja, niitä täytyy suojella. Mitä työmarkkinapolitiikkaan tulee, täytyy pistää merkille, että vaikkakin alppialueella on suhteellisen korkea työllisyystaso, siellä on kuitenkin alueita tai maita, jotka ovat suurissa vaikeuksissa. Esimerkiksi Slovenia. Se on yksi korkeimpia työttömyysasteita nuorten keskuudessa, mutta myöskin yli 55-vuotiaiden keskuudessa. Siitä on tullut rakenteellinen ongelma. Italiassa toinen esimerkki työllisyysaste miesten ja naisten välillä on siinä suhteessa ero on suurempi kuin missään muualla Euroopassa, suurempi kuin Euroopassa keskimäärin. Sosiaaliset ja solidaariperusteiset yrittäjät ja sosiaaliset yritykset voivat tässä auttaa. Ne ovat vakaampia ja paremmin kestävät kielteisiä seuraamuksia, joita syntyy taloudellisesta ja rahoituskriisistä. Ja erityisen ne ovat silloin, kun on kyse haavoittuvaisista sosiaaliryhmistä. Koulutusta ja ammattikoulutus täytyy kehittää ja myöskin yrittäjyyskulttuuria. Erityisesti täytyy keskittyä osuustoimintamalleihin. Uskon, että mikä kaikki nämä tärkeät seikat otettaisiin mukaan, tekstistä olisi kattavampi ja se antaisi paremman kuvan nyt alppialueella olevista haasteista. Ilomielin odotan nyt hedelmällistä yhteistyötä esittelijän ja varjostelijan kanssa. Kiitos jälleen kerran lausunnonlaatijalle hyvästä työstä. Dankeschön. So, dann Monika Wanner für die Grünen hat sich entschuldigt. Seuraavaksi Mara Bizzotto, koska muiden ryhmien edustajat eivät ole paikalla, eikä hänkään ole paikalla, Mara Bizzotto. Dominic Martin siis. Merci, Kiitos puheenjohtaja kuten muutkin, kiitän aivan aluksi Lavietä siitä, että hän halusi olla esittelijänä tässä mietinnössä, jonka nimi on Alppien aluetta koskeva EUn strategia. Haluan onnitella häntä kahdesta syystä. Ensimmäinen os asia on nähtävissä A-johdantason kappaleissa. Tämä on eräs innovoivimmista ja dynaamisimmista Euroopan alueesta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli koko Eurooppa toimisi kuten Alppien alue, niin silloin Euroopassa olisi kaikki kunnossa. Alpit eivät kuitenkaan ole mikään prioriteettialue mielestäni tästä syystä johtaa nimenomaan. Ja nämä ongelmat, joita on alpialueella, niin ne ovat ongelmia, joita on kaikkialla. B-johdon tason kappaleessa mainitaan se, että tämä kausiluonteisuus ja nämä useat eri toiminnot, joita on, niin mm, muuten nämä ongelmat ovat samoja kuin muualla Euroopassa. Johdantason kappale C, minulla on pieni ongelma, ja minä ihmettelenkin, miten Lavrieux tulee tämän vapaa-liikkuvuuden suhteen, niin miten hän tulee tämän Sveitsi-ongelman käsittelemään. Sveitsi ei kuulu EU-hun ja sääntelee viisaalla tavalla – väestövirtoja, varsinkin näiden ihmisten virtoja, jotka saapuvat työskentelemään Sveitsiin. Kohta yksi. Nämä ongelmat ovat olemassa kaikkialla, paitsi liittyen liittyy muun muassa äh, metsätalouteen, joka voisi kenties olla vielä tehokkaampaa. Sitten äh, seuraavassa kohdassa, no jälleen kerran nämä samoja ongelmia kuin kaikkialla, ja kohdassa neljä puhutaan siitä, että, että, että liikennemuotojen yhteensovitettavuutta muihin muille Euroopan tulisi parantaa ja mm, lisäksi kansalaisten liikkuvuutta Alppialueella tulisi parantaa on jo olemassa useita lentokenttiä, tunneleita, moottoriteitä, siltoja, joten minä nyt vaikeasti, on vaikeasti nähtävissä, miten nämä voisivat onnistua paremmin. Mielestäni tämä ei ole mitenkään sumpussa oleva alue, vaan liikkuvuusalueella on erittäin hyvällä tasolla. No, Vitsotto varmasti vie nämä meidän tuotokset eteenpäin Lavrioille. Elisabeth Monachantier ja Morin-Chartier. Remercier euh, Jérôme Lavrieux finalement rapport. Kiitos, minä haluan Lavrieuta onnitella. Hänen ensimmäinen öö, mietintö on erittäin onnistunut. Tärkeä, ja se koskee tätä Alppien makroaluetta. Se, joka mitä kiinnostaa varsinkin työllisyysvaliokunnassa, niin kaikki ne vivut, joiden avulla me voimme parantaa työllisyyttä alppien. Suuralpien alueella. Äh, ja, eli mm, miten yritykset toimivat, miten innovoidaan, miten digitaalitalous toimii. Se, mitä Maren Harkin sanoi, on erityisen tärkeää. Minä haluaisin palata erääseen asian, joka nousi esille ja jonka suhteen me voimme tehdä vielä enemmän. Täällä sanottiin, että työ on hyvin kausiluonteista. Ja minä olen sitä mieltä, että tämän tyyppisellä alueella olisi löydettävä ratkaisuja, eli sellaisia sopimuksia, jotka yhdistetään muihin kausiluonteisiin alueisiin. Kesäturismin ja talviturismin välille on kyettävä hyödyntämään osaamista, on voitava luoda kestäviä työpaikkoja sellaisilla alueilla, joissa on erilainen ja toisiaan tukeva kausityö. Minä ajattelen ennen kaikkea nyt rannikkoalueiden ja vuoristoalueiden kausityöllisyyttä. On innovoitava ja löydettävä liikkuva ja vakaa liippuvat ja vakaat työsuhteet. Eli nämä maantieteelliset rajat on saatava kaatumaan. Työpaikka voi olla kaikkialla – missä tahansa, kunhan tämä kaasiluonteisuus saadaan kumottua, tämä ongelmallisuus tämän suhteen. Näin voidaan poistaa ihmiset epävakaista työsuhteista vakamalle pohjalle. Minä olen sitä mieltä, että meidän valiokunnalla olisi tärkeä työ siinä, että tekisimme tämän tyyppisen ehdotuksen. Lisäksi olen Marian Harkinin kanssa täysin Samalla linjoilla. Jotkut ovat kenties sitä mieltä, että alpialueella kaikki toimii hyvin. Minä on kuitenkin sitä mieltä, että siellä on vielä erittäin paljon katvealueita, sellaisia alueita, joihin uudet teknologiat eivät vielä ulotu. Ja nyt olisi toimittava, jotta nämä teknologiat olisivat käytettävissä myös näillä katvealueilla. Mielestäni olisi tärkeää, että Minulle siis kysyttiin, että miksi et lähettää nyt näitä asiakirjoja ja viestejä eteenpäin nopeammin. No, minulla ei ollut yksinkertaisesti kuuluvuutta. Tällaisia katvealueita on paljon ja meidän on parannettava nimenomaan tämän tyyppisiä alueita. Kiitos puheenjohtaja. Ne, Gott sei No onneksi, onneksi sellaisia on vielä. Niin sanoin, että onneksi sellaisia on vielä alueita ilman internetyhteyksiä. Nyt valiokunnan puhujat on käyty läpi. Ja nyt täällä olisi komission edustajavuorossa. Olkaa hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos aluksi näistä kaikista hyvistä puheenvuoroista, jotka ovat meille hyödyksi, kun tuemme tämän makroalueen asioiden täytäntöönpanoa EU-tasolla. On selvää, että kaikkia näitä ongelmakohtia ei voida välttämättä ottaa huomioon johtuen hyvin yksinkertaisesta syystä. Jäsenvaltioiden kohdalla nämä makroalueen strategiat niin ovat heikosti täytäntöpantavissa, sillä kaikki alueen maat eivät ole EU-maita. Ja lisäksi näissä maissa käsitellään näitä asioita hyvin erilaisella tavalla. Joissa maissa strategian täytäntöpano ei ole mielekästä. Mikäli on olemassa toiminta-alue, niin olisi parempi yhteistyön avulla puuttua näihin aiheisiin kuin mikäli alueellisia tai kansallisia strategioita luodaan. Eli tämä makrostrategian tarkoitus on se, että löydetään sellainen yhteistyö, pohja, jonka kannalta nämä eri kumppanit voivat työskennellä yhdessä. Tästä syystä johtuen me olemme muilla makroaluestrategioilla toimineet samalla tavalla – Adrenmeren, Itämeren ja muiden strategioiden suhteen, niin me olemme pyrkineet keskittymään niihin prioriteetteihin, jotka ovat sellaisia, joiden kanssa strategian osallistuvat valtiot voivat tehdä yhteistyötä. Lisäksi me haluamme myös käsitellä sellaisia aiheita, joiden ongelmat ovat merkittäviä. Liikkuvuus on tärkeä kysymys, palveluiden saatuvuus, yhteydet liittyvät kestävien työpaikkojen luomiseen, joten me haluamme työskennellä tämän tyyppisten asioiden parissa. Ja lisäksi me halusin, on tärkeää, että tätä, käsitellä tätä makrostrategiaa myös täällä. Neuvosto on hyväksynyt jo tässä on nyt kolme tavoitetta. Työllisyys on yksi niistä. Me olemme pyrkineet yhdistämään mahdollisimman hyvin tätä makroalueiden innovointia, joita nämä alueet ovat yhdessä viedä eteenpäin, niin olemme yhdistäneet tämän PK-yritysasiaan. Ja lisäksi me olemme pyrkineet puuttumaan koulutusasiaan suoran yhteydessä tähän makroaluestrategiaan ja teemme tämän yhteistyössä pk-yritysten kanssa, joka saa meiltä, jotka saavat meiltä tukea. Ja näin ollen pystymme luomaan strategisia alueita, jotka vievät innovointia eteenpäin makroaluestrategian puitteissa. Tällä viikolla Milanossa meillä on kokous kolmen eri ryhmän kesken, jotka työskentelevät ensimmäisen tavoitteen hyväksi. Me olemme pyytäneet, että nämä, tämä strategian täytäntöönpano olisi koordinoitua. Eli se, halusimme, että yritystuki ryhmissä 1, 2 ja mitä nämä tukia annetaan näissä eri ryhmissä, niin tapahtuu koordinoidusti siten, että me pystymme, että nämä eri osa-alueet, koulutustyöllisyys ja innovaatio tukevat toisiaan. Lisäksi me haluamme, että työllisyyden parantuessa nämä alueet olisivat paremmin yhteydessä. Infrastruktuurit ovat melko hyviä, mutta esimerkiksi rahti, eh, liikenne ja rahtiliikenne ovat eh, usein ruuhkautuneita tällä alueella. Eli meidän on pyrittävä löytämään tehokkaampi ratkaisu, ratkaisu sen suhteen, että tässä pystyttäisiin saamaan eri osalle tukemaan toisemaan, tukemaan toisiaan enemmän kuin että puututtaisiin ainoastaan näihin katveongelmiin. Nämä ovat sellaisia asioita, joita on käsiteltävä, että voidaan vastata näihin eri ongelmiin. Joten eräs alueen yhteistyökumppanin esiin nostama asia on myös se, on tärkeää, että tämä Alppien vuoristoinen seutu, joissa on tiettyjä ongelmia ja on Nämä on huomioitava yhdessä ympäröivien seutujen kanssa. Nämä ovat enemmän kaupungistuneita urbaaneja seutuja, jotka ovat hyvin kehittyneitä, kilpailukykyisiä. Lisäksi on, tätä on ajateltava, kun luodaan tätä makrostrategiaa, ja lisäksi on mitattu tätä yhteyttä vuoristoseutujen ja ympäröivien seutujen kanssa. Tämä on alue, joka pärjää taloudellisesti paremmin kuin muut Euroopan seudut, mutta toisaalta tämä on hyvin heterogeeninen tämä Alpien suuralue, joten tämä alue olisi kenties saatava homogeenisemmaksi ja lisäksi on kiinnitettävä huomiota näihin taloudellisiin asioihin, väestörakenteeseen ja on katsottava minkälainen pääsy palveluihin on tällä alueella. Olisi hyvä, että näitä asioita käsitellään koordinoidummin, yhteensovitummin, siten että alue muuttuu homogeenisemmaksi, siten että voidaan luoda taloussuhteita Alppien talousalueen ytimen ja ympäröivien alueiden välille. Tässä tämän makroalueen strategiasta. Henkilökohtaisesti minun on sanottava, että olin tyytyväinen ja yllättynyt siitä, kuinka sitoutuneita eri kumppanit olivat tähän työhön. Eri työryhmiä saatiin luotua hyvin nopeasti. Ja talous- ja sosiaalikomitea on myös ollut mukana tässä työssä. Me olemme luoneet foorumin, joka mahdollistaa sen, että vahvistetaan yhteistyötä, ehdotuksia ja kumppanuussuhteita kansalaisjärjestöjen välille, jotka löytävät foorumin avulla väylän, jonka avulla he saavat näitä omia ajatuksia vietyä eteenpäin. He voivat osallistua tällä tavalla näihin eri hankkeisiin. On hyvä, että ainoastaan toimielimet eivät ole mukana työssä strategian parissa tällä alueella. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Haluaako esittelijä tai lausunnonantaja vielä, vielä kommentoida tai lisätä tähän jotakin? Jos voin, että en halua vastata jokaiseen huomioon tai kysymykseen, koska se ei mahdollista, mutta on kuitenkin kaikki varjoesittelyjen ryhmien käytettävissä kun laadimme tai paramme tätä tekstiä mahdollisuuksien mukaan. Muutama erityishuomio, perushuomioita. Sveitsi on osa Eurooppaa, mutta ei osa Euroopan unionia, mutta se on kyllä osa Eurooppaa. Se on jopa tuon alppialueen ytimessä ja sitä koskevat tietyt säännökset koska on eurooppalainen vapakauppa alue EFTA ja Schengen-alue. Sveitsa on järjestänyt kansanäänestyksen ja katsonut, että se haluaa kehittää keskustelua Euroopan kanssa myöskin rajakysymyksistä. Kyse on alppialueesta. Aina puhutaan vuoristoalueesta, mutta siellä on myöskin rannikko, seuta Ranskan ja Italian rannikko ja osittain Riviera, Välimeren ranta. Sielläkin kausiluontoisuus on merkittävä tekijä, kuten Moran Chartier totesi. Ja kyse on tärkeästä merenranta-alueesta. Ja siellä on myöskin täydentävää taloudellista toimintaa. Täydentävää toimintaa pitäisi saada silloin, kun on muu kuin sesonki meneillään. Täällä puhuttiin myöskin maapalloistumisesta, ikääntymisestä ja niin poispäin ja muista ongelmista. Ehkä tässä on käännösongelma, koska alkuperäisessä versiossa en puhunut ongelma, ongelmasta sanan problem vai problematiikka. Tässä voinut ottaa eri osatekijät huomioon niin, että ei tässä tule minkäänlaista arvoasetelmaa tämän suhteen tekstissä. Ei tässä sanota, että maapalloistaminen että maapalloistuminen, globalisaatio ja ikääntyminen ovat ongelmia, vaan pikemminkin tähän liittyvät seikat täytyy ottaa huomioon. Olen teidän käytettävissä, mikä haluatte keskustella yhdestä tai toisesta seikasta. Tulen ottamaan huomioon aina kuin mahdollista kannanottoni, jotta saadaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys asiasta. Sitten tekstin tekstejä kun laaditaan, kyse on valinnoista, ja työllisyysvaliokunnan enemmistön kannat pyrin tähän lausuntoon saman heijastamaan. Ähm. Kiitoksia paljon. Tarkistusten takaraja on kolmas maaliskuuta kello 12. 22. päivä työllisyysvaliokunta äänestää ja sitten vastuuvaliokunta Renki äänestää 15. ja 16. päivä kesäkuuta. Nyt sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla kohta. Kuusi Kyse on pk-yritysten työpaikkoja luovasta kapasiteetista. Esitteli on Zislav Grasnodebski. Hän saa nyt saman tien puheenvuoron asiantuntijamme, jotka olemme kutsunut paikalle. Saat myöskin puheenvuoron ensimmäisenä. Olemme sopineet keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa Herra Lykke Hendriks, mikäli luin nyt oikein, on ensimmäinen asiantuntija. Hän on eurooppalainen PK-yrityksiä, käsityläisalan PK-yrityksiä edustavaa edustavan järjestön edustaja. Hän ensimmäisenä, mutta missä hän onkaan? täältä käsin en edes silmälasilla pysty lukemaan teidän nimiänne. Sitten Verka Nielsen, joka tulee Euroopan ammatillisesta yhteisjärjestöstä, Tapaikalla myöskin Tienna Dovgan, joka tulee osuuskuntia edustavasta Sekopa Sikopasta. Sitten paikalla myöskin Marek Izanski, joka on puolalainen työnantaja, järjestön edustaja. Hän edustaa puolalaista yrittäjän järjestää paikalla myöskään, myöskin Ian Walker, joka Rotary Engi- Electrical Services Limited ja Rotary Engineering UK Limited yrityksen edustaja. Viime viikolla meillä oli asiantuntijakuuleminen. Kukin asiantuntija aiheutti meille hieman hankaluuksia, koska kaikki puhuivat kaksi kertaa pidempään kuin piti. Olisi erittäin kiitollinen, mikäli voisitte edes jotenkin pitäytyä tämän kuuden minuutin puheaikaan kukin. Eera Henriks ensimmäisenä. Thank you, Chair, and uh, thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tänne. Itsenäiset ammatinharjoittajat edesauttavat kasvu- ja työpaikkojen luontia – ja omistajilla on tietty vastuu. Ja otan huomioon, että nuorisotyöttömyys on 50 prosentissa, tämä täytyy ottaa huomioon. Omistaja, managerit usein katsovat omia liiketoiminnallisia tavoitteitaan ja tästä voi kenties sivutuotteena sitten syntyä uusia työpaikkoja. Jotta yrittäjyyttä voidaan tukea, koko yhteiskunnan pitää tiedostaa tämä aihe. Yrittäjyyden imago täytyy vahvistaa ja täytyy, tuoda lisätä, täytyy lisätä sen hei, hyviä puolia. Tällä hetkellä katsotaan liikaa kaikkia haitoja ja heikkouksia, joita yrittäjyyteen liittyy. Yrittäjyyttä pitää palkita ja tämä on tehtävä kaikilla politiikan tasoilla ja kaikkialla yhteiskunnassa. Jotta tavoitteisiin päästään, kansallisten, alueellisten ja Euroopan sekä paikallisen tason toimijoilla on merkittävä rooli, koska eh, he laativat lainsäädännön ja ne, sen toimintaympäristön, jossa yrittäjät voivat toimia tasa-arvoisesti. Usein kilpailukyky aiheuttaa kasvun ja työpaikkojen vajetta. Työ, työttömyystilanne on parantunut hitaasti, mutta työttömyyttä on edelleen aivan liikaa. Ja meidän täytyy tulla panostaa tähän liiketoimintaympäristöön. Koska PK-yritykset luovat eniten työpaikkoja Euroopassa, niiden pitäisi olla kaiken keskiössä, kun luodaan työpaikkojen luomisen puitteita. 18 miljoonaa yritystä palkkaa alle 10 henkilöä ja viime vuonna 85 prosenttia uusista työpaikoista syntyy PK-yrityksistä. Ne ovat edelleen dynaamisin taloutemme voima. Siksi tarvitaan täsmällisiä horisontaalisia kunnianhimoisia politiikkoja, jotka koskevat pk-yrityksiä uudessa toimintasuunnitelmassa ja muissakin eu tason toimissa. Nyt täytyy saada pk-yritysten kilpailukyky takaisin ja täytyy katsoa erilaisia toimia. Ensinnäkin rahoituksen saatavuus. Sen pitäisi toimia niin, että EU-ohjelmin tuetaan pk-yritysten rahoitusta ja luodaan esimerkiksi ja toimitaan Kosme ja Horisontti 2020 ohjelmien kautta. Mutta toisaalta kymmenet tuhannet työpaikat häviävät vuosittain, koska maksut tulevat liian myöhään. Tähän liittyvää direktiiviä pitää todella vahvistaa, jotta porsareijat saadaan täytettyä. Esimerkiksi julkisviranomaiset käyttävät tässä olevia hyväkseen, samoin suuryritykset. Tässä kyseessä on usein yli 90 päivän maksuaika ja monet yritykset menevät konkurssiin, koska eivät saa maksujaan suurilta yrityksiltä ja julkiselta sektorilta kyllin nopeasti. Junckerin suunnitelmasta pitää myös tehdä investointeja pk-yrityksiin. Sitten älykäs sääntely. Small Business Act täytyy toteuttaa. Ja täytyy katsoa sitä valtavaa byrokraattista taakkaa, joka pk-yritysten harteilla on. Ensin on katsottava pieniä yrityksiä ja on toimittava vain kerran periaatteen puitteissa – PK-yrityksiä ei kuitenkaan voida jättää lainsäädännön ulkopuolelle. Sitten innovaatiokapateetti, se on tärkeää. Sitten taidot, perustaitoja, ammatti ja muita koulutustaitoja, digitaalisia taitoja täytyy parantaa työharjoittelun kautta. On myös taattava tukipalveluiden olemassaolo ja tällaisten välikäsien toimivuus sekä laadukkaat julkispalvelut. Tämä on erityisen tärkeää PK-yrityksille, jotka toimivat perinteisillä aloilla ja startup-yrityksille. Työpaikkoja ei synny ilman sitä, että yrittäjyyttä todella tuetaan. Luetaan, luodaan uusia yrityksiä ja tuetaan jo olemassa olevia. Ja yrittäjyys, toimintaohjelma 2020 pitää todella saada nyt täytäntöön pantua. Tarvitaan erilaisia toimia nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi. Ja meillä on tärkeitä välineitä tähän. Yrittäjyyttä pitää lähteä jo koulussa varhaisessa vaiheessa edistämään. Pekoyritykset voivat luoda uusia työpaikkoja, mikäli työmarkkinat tarjoavat niille pätevää työvoimaa, markkinat toimivat joustavasti ja voidaan käyttää erilaisia sopimuksia, joilla voidaan sitten vastata kysyntään. Kustannusten täytyy olla tuotannon mukaista ja niin edelleen. Useimmat kilpailukykyyn liittyvät kysymykset kuuluvat kansalliselle tasolle. Mitä Euroopan tasolla sitten voidaan tehdä? Ensinnäkin voidaan parantaa työmarkkinoiden toimivuutta, erilaisten sosiaali- ja työllisyyspolitiikkojen kautta antaa rahoitustukea, edistää työntekijöiden liikkuvuutta, ottaa pienet huomioon ensin ja sitten työterveys- ja turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä. Ja on tärkeää yksinkertaistaa lainsäädäntöä, luoda parempaa lainsäädäntöä ja mukauttaa sellaisia välineitä, joita käytetään pk-yritysten tukemiseen. Nun hat Kiitos. Seuraavaksi Veronika Nilsson, EAYn varapääsihteeri. Thank you very much, Chair. And I also want to thank you for... Kiitos. Haluaisin kiittää siitä, että Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö kutsuttiin tähän, tähän kuulemiseen. PK-yritykset ovat Euroopan työmarkkinoiden selkäranka. Investoinnit, mahdollistavat sen, että PK-yritykset voivat luoda kunnollisia työpaikkoja, on tärkeä prioriteetti EAYlle. Hyvin vähän on tehty kuitenkaan tutkimusta PK-yritysten kyvystä luoda työpaikkoja. Kuitenkin 67 prosenttia työpaikoista on PK-yrityksissä. Eurofund, kuten tiedätte varmaan, on julkaissut mielenkiintoisen tutkimuksen juuri PK-yritysten tavasta työpaikkoja työpaikkaa. Se osoittaa, että pk-yritykset luovat työpaikkoja, mikä ovat nuoria, innovatiivisia ja ne toimivat kansainvälisesti. Niillä on aktiivisia kasvustrategioita ja selkeä investointistrategia. Ne ovat sisäisiä tekijöitä. Lisäksi täytyy tarkastaa, lukoisia lukuisia tekijöitä, jotka ovat yhtä tärkeitä. Uskon, että EAYssä olemme hyvinkin tietoisia siitä, että harjoitettu politiikka viime vuosina kriisin aikoina, varsinkin kun on säästötoimin ryhdytty, ei ole pelkästään haitanut työntekijöitä, vaan myöskin pk-yritykset ovat kärsineet. Kysynnän puute on ongelma, koska palkkoja on leikattu, julkista kulutusta ja menoja on leikattu eläkejärjestelmistä ja työturvallisuudesta ja terveydestä. Kaikista on leikattu. Tiedätte tämän hyvin. Lisäksi investointeja puuttuu. Investoinnit ovat vähentyneet koko kriisin aikana. Tänäkin päivänä, nyt kun elpymistä vähän on, investointien määrä kuitenkin heikkenee edelleenkin. Investointitaso on paljon matalampaa kuin ennen kriisiä edelleenkin. Tämä politiikka on tehnyt vaikeammaksi pk-yrityksille saada luottoa, rahoitusta. Kollega tämän otti jo esiin. Juuri rahaa pk-yritykset tarvitsevat. Siksi komissio on nyt ryhtynyt laatimaan päämarkkinaunionia koskevaa aloitetta ja esitystä. Huolimatta näistä esteistä, joita pk-yrityksillä on kunnollisten työpaikkojen luomisessa, uskon, että on muitakin haasteita, jotka tarvitsevat poliittista välintuloa. Pääoma virrat reaalitaloudesta spekulatiiviselle sektorille, kiintosektorille ovat yksi ongelma investoinnit starttiyrityksiin, nuoriin yrityksiin olisivat tarpeellisempia. Pikemminkin on turvallista hetkellä sijoittaa yrityksiin LuxLease-tapaus ja tieto siitä, että suuryritykset onnistuneet neuvottelemaan verohelpotuksista. Tämäkin osoittaa, kuinka suuri ero on oikeudellisista velvoitteista, jotka koskevat suuria yrityksiä ja niistä, jotka koskevat pieniä yrityksiä. Suuret rahoituslaitokset eivät ota aina huomioon pk-yrityksiä PK-yritykset pitäisi ottaa kuitenkin strategian keskiön. PK-yritykset täytyy auttaa kasvamaan ja luomaan kunnollisia työolosuhteita kaikille. Huolimatta epäsuhdasta, joka valitsee rahoituksen saannin osalta Euroopan taloudessa ja investointien puutteesta huolimatta kriisin aikana monet monikansalliset yritykset pystyivät keräämään valtaisen määrän rahaa juuri aikana, jolloin pitäisi investointia pikemminkin tehdä. Tämä, tämä on kuin siihen, että taloutemme on kutistunut ensiestäänkin Olemme erittäin herkässä tilanteessa. Elpyminen on heppoista. Toisin kuin suuret yritykset, juuri pk-yritykset todennäköisemmin kuitenkin investoivat voidakseen kasvaa. Ja vähemmän rahaa omistavat ihmiset joutuvat enemmän satsaamaan yrityksiinsä. Tarvitsemme erityyppistä talouspolitiikkaa kuin aiemmin. Muutama vuosi sitten EAY otti käyttöön investointisuunnitelman. Nythän on meillä Junckerin suunnitelma, mutta se ei kovinkaan kunnianhimoinen. Olisimme paljon kunnianhimoisemman investointiohjelman. Olemme ehdottaneet, että 2 prosenttia PKTLstä vuosittain investoitaisiin 10 vuoden ajan jotta voimme pönkitä taloutta, satsata koulutukseen, ammattikoulutukseen, lastenhoitoon, vanhustenhoitoon, julkisiin palveluihin, jotka UEAPME mainitsi. Tämä on erittäin tärkeää myöskin pk-yritykselle. Samalla voidaan vastata ympäristö, yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Uskon, että niin kuin tässä sanottiinkin, investoinnit tietotaidon ja osaamiseen – alalla ovat tärkeitä pk-yrityksille. Kriisin aikana suurimmassa osassa jäsenvaltiot leikattiin koulutusmenoja ja monissa jäsenvaltioissa uuden investoinnit tai jälleen kerran investoinnit ovat matalammalla tasolla kuin ennen kriisiä koulutuspuolellakin. Nyt pitäisi saada kiinni kurottua kuilu sen väliä mikä nyt on ja mitä en oli ennen kriisiä. Varsinkin koulutuspuolella osaamista, tietotaitoa ja pätevyyttä täytyy eristää. Samalla ja se yhä suurempi kuilu niiden välillä, jotka ovat saaneet paljon koulutusta, niiden välillä, joilla on hyvin vähäinen koulutus. Työmarkkinoissa puolella on merkittävä rooli, kun suunnitellaan koulutus- ja ammattikoulutusohjelmia ja pyritään ennakoimaan muutoksia ja mitä tarpeita tulevaisuudessa on esimerkiksi digitaalista osaamista, kun ajatellaan kohta aikani loppuu. Haluaisin vielä puhua liike-elämän toiminnan sääntelystä. Se nähdään seikkana. Ja usein katsotaan, että tämä on sellainen seikka, joka voi auttaa taikka haitata pk-yrityksiä, kun ne pyrkivät kasvamaan. Komissiolla on paremman sääntelyn agenda. Tiedämme, että yritykset kärsivät liian suuresta sääntelyn taakasta ja liikasääntelystä ja niin poispäin. Sääntely eh, samalla luo kuitenkin tasapuoliset kilpailuolosuhteet ja varmistaa sen, että samat säännöt koskevat kaikkia yrityksiä. Uskon, että olette samaa mieltä minun kanssani, kun sanon, että oikea tapa toimia ei ole pyytää poikkeuksia pk yritykselle Sääntöjen pitäisi helpottaa yritysten elämää, ja tämä on tärkeä asia ottaa esiin ja painottaa sitä. Ei tämä tarkoita sitä, että haluamme tukahduttaa yritykset tarpeettomilla säännöillä, ja mikäli byrokratian taakka voidaan äh, muuttaa kevyemmäksi ilman, että vaarannetaan lainsäädännön tavoitteita, niin hyvä niin. Emme silloin vastusta sääntelyn purkua. Mekin haluamme sellaista lainsäädäntöä, jota on helppo pistää täytäntöön. Ja lainsäädäntö luo oikeudesta varmuutta ja pyrkii välttämään turhaa taakkaa, mutta emme halua ke- kevyempää sääntelyä pk emmekä halua poikkeuksia mikroyrityksillekään, koska ei tämä auta luomaan tasavertaisia kilpailusuhteita. Vielä viimeinen seikka. Eurofoundin kertomus osoittaa, että työpaikkojen laatu on pk-yrityksissä usein huonompi, kun tarkastellaan työpaikan turvallisuutta ja urakehitystä. Tästä ei useinkaan puhuta. Kun puhutaan työpaikkojen luomisesta, täytyy puhua myöskin, minkä tyyppisistä työpaikkoista on kyse. Haluamme laadukkaita työpaikkoja teillä ja meillä on tässä tilaisuus nyt varmistaa, että me lue ihan mitä tahansa työpaikkoja, vaan juuri laadukkaita työpaikkoja. Laadukkaisiin työpaikkoihin liittyy myöskin pimeä työ. Taistelu pimeää työtä vastaan on äärimmäisen tärkeä pk-yritysten kannalta, koska ne kaikkein eniten häviävät epäreilusta kilpailusta. Hienoa, että nyt ollaan luomassa tällaista alustaa tai foorumia. Haluan kiittää teidän valiokuntanne sen tekemästä työstä, koska teidän ansiostanne lopputulos oli niin hyvä. Tämä foorumi on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. lisää toimia, tullaan tarvitsemaan, jotta voimme tehdä enemmän pimeän työn estämiseksi. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, mikä puhui liian pitkään. Diana Dovgan. Kiitos. Nyt sitten Diana Dovgan Sekop Sikopa Europe-järjestöstä. Kiitos paljon, puhun ranskaksi. Minä edustan täällä Sekoppia teollisuus- ja palvelualojen osuuskuntien etujärjestö. Me edustamme 1,3 miljoonaa työntekijää 14 eri maassa. PK-yritysten kentällä on useita erilaisia yritysmuotoja ja osuuskunnat ovat yksi näistä yritysmuodoista. Olemme onnellisia, että olemme täällä kertomassa nimenomaan tästä yritysmuodosta. Me toivomme, että tämä yritysmuotojen eri yritysmuotojen kirja mainitaan myös tässä mietinnössä. Me, meidän osuuskunnissa on nimenomaan tämä demokraattinen hallinto, joka tekee sitä erityisen. Voitot investoidaan osuuskuntaan edelleen. Palkalliset ovat useimmiten osakkaina osuuskunnassa ja näin ollen ovat siis omistajia ja johtajia samassa. Työllisyys on osuuskuntien työssä keskiössä, joka on hyvä muistuttaa. 2008 vuoden jälkeen useissa eri tutkimuksissa on osoitettu, että osuuskunnat ovat pystyneet vastaamaan paremmin talouskriisiin kuin samankokoiset pk-yritykset samoilla alueilla ja samassa kokoluokassa. Tämä kestävyys ennen kaikkea on nähtävissä siinä, että työpaikka on vähentynyt vähemmän, velkaantumista on ollut vähemmän ja konkursseja on ollut vähemmän. Mielenkiintoista on se, että Ranska, Italia Espanja maissa muun muassa työpaikkoja on luotu enemmän myös osuuskunnissa, ja tämä koskee myös palvelualaa. Ja mitä tulee työpaikkojen laatuun, tämä on erittäin tärkeä asia nostaa esille, niin meidän yrityksissä, jäsenyrityksissä on erittäin paljon kestäviä pitkäkestoisia työsopimuksia ja yrityksen sisällä on myös hyvä liikkuvuus. Ja on tärkeää muistuttaa myös se, että naisia ja nuoria on erittäin paljon johtajapaikoilla osuuskuntayrityksissä. Eräs asia, jonka haluaisimme tänään nostaa esille, on se, että meidän verkoston osuuskunnista satoja on sellaisia, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun työntekijät ovat hankkineet, ostaneet, ottaneet haltuun kriisissä olevan yrityksen. Tämä on viime kriisin jälkeen ollut usein suuntauksena. Ranska, Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta muun muassa ovat sellaisia maita, joissa tämä on ollut usein nähtävissä kriisin alkamisen jälkeen. Olisi hyvä, että osuuskunnat nousevat tässä mietinnössä esille, sillä Euroopassa ei voida investoida ainoastaan siihen, että luodaan uusia yrityksiä ja perustetaan startuppeja, vaan on tärkeää myös, että luodaan toimenpiteitä, joita voidaan perustaa työpaikkoja, jotka ovat vaarassa, ja pelastetaan sellaisia työpaikkoja, jotka uhkaavat kadota. Se, että siirretään yritykset työntekijöille, se on eräs tapa pelastaa yrityksiä. Silloin voidaan pelastaa tämä taloudellinen toiminta ja työpaikat ja voidaan myös säilyttää paikallistason osaaminen. Meillä on tilastoja, jotka osoittavat, että yritykset jäävät usein henkiin silloin, kun työntekijät ottavat yrityksen haltuun. Minulla on myös tilastoja, muita tilastoja, ja ne ovat nähtävissä meidän verkkosivuillamme. En mainitse niitä nyt kaikkia. Me myös sitä, että on tärkeää, että puhutaan siitä, että yritys siirtyy työntekijöiden haltuun. Asianajajat, tuomarit, työntekijät, kirjanpitäjät eivät kaikki, kaikkialla ole kovinkaan tietoisia tästä. Huomaan, että minulla aika on umpeutumassa. Minulla on muutama sana lopuksi. Minä sanoisin, että pienet ja keskisuuret osuuskunnat kohtaavat samoja ongelmia kuin muutkin pk-yritykset sen suhteen, että luodaan uusia työpaikkoja. Kollega mainitsi tämän muun muassa se, että maksujen viivästyminen ja rahoituksen saaminen ovat ongelmallisia. Ja mm, osuuskunnilla on myös se ongelma, että heitä vastaan syrjitään pankkien toimesta, kun he yrittävät saada lainaa, mutta myös julkisella, julkisen, julkinen sektori Itä- ja keski maissa syrjii osuuskuntia ja lisäksi on vaikeuksia päästä käsiksi pk-yrityksille järjestettyihin järjestettyyn rahoitukseen, jotka on siis varattu pk-yrityksille. Eli eri yritysmuotojen kirjo olisi hyvä nostaa esille tässä mietinnössä. Tämä lähettäisi tärkeän viestin jäsenvaltioille siitä, että myös heitä on huomiota. Kiitos. Dankeschön hinsichtlich. Kiitos. Näiden yritysmuotojen osalta tuen teitä kovasti. Yritystäni jatkoi toverini, joka sitten jatkoi yritystä osuuskuntamuodossa, eli ymmärrän teitä oikein hyvin. Nyt sitten Marek Isanski puolalaisesta PK-yritysten liitosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Talouskasvu ja harmantalouden talouden väheneminen on mahdollista ainoastaan niin, että PK-ala kasvaa. Se, miten hallinto käsittelee PK-yrityksiä, vaikuttaa suoraan siihen, miten pk-yrittäjä voi hoitaa yritystoimiaan. Puolessa tämä on usein aihe, josta ei juurikaan puhuta. PK-yritykset Puolassa ovat nyt kehittyneet niin, että ne luovat noin 70 prosenttia työpaikoista ja myös budjettituloista. Puolalais yrittäjät ovat onnistuneet erinomaisen hyvin, vaikka lähtivät tavallaan nolla ruudusta liikkeelle. Ja he ovat onnistuneet valtavasta kilpailusta huolimatta, tuomioistuinten tehottomuudesta huolimatta ja tietyistä veroesteistä huolimatta. Eli jos tällaisia esteitä ei olisi, harmaatta taloutta ehkä olisi vähemmän ja kasvu olisi ollut vieläkin suurempaa. Ja valitettavasti nykyisen tasonkin ylläpitäminen on nyt vaarassa puolessa, koska hallinnossa ei päästä eroon oudosta ajattelutavasta, joka kumpuaa menneisyydestä. Eli että ajatellaan, että yrittäjät huijaavat ja pyrkivät varastamaan rahoja, joita saavat. Eivät puolalaisyrittäjät odota mitään etusia, vaan ainoastaan sitä, että pidetään kiinni säännöistä ja noudatetaan lainsäädäntöä. Ja kun katsotaan PK-alan esteitä, toteaisin, että jo vuosien ajan lain säädäntö erityisesti verotuksen alalla on heikentynyt ja tuomioistuinjärjestelmä joutuu käsittelemään valtavat määrät sellaisia asioita, jotka, ovat, jotka liittyvät monimutkaisiin verotuspäätöksiin. Yrittäjillä on myös paljon hallinnollisia velvoitteita ja tämä aika olisi parempi käyttää yrittäjätoimintaan ja usein valtio käsittelee yrittäjiä kuin jonkinlaisena objekteina. Ja useita tilanteita ja sääntelyä usein tulkitaan hyvin mielivaltaisesti. Ja tämä on mahdollista vain siksi, että hallinnon toimijat eivät joudu vastuuseen siitä, mitä tekevät ja usein ulkomaiselle pääomalle annetaan etusia Puolassa. Totta kai ulkomainen pääoma on tervetullutta, mutta ulkomaiset toimijat toimivat paremmissa olosuhteissa ja tämä ei ole reilun kilpailun mukaista. Ja kun katsotaan sitten harmaan talouden leviämistä, se on tietysti haitaksi valtiolle ja yrittäjille. Kyseessä on epäreilu kilpailu laillisissa olosuhteissa toimiville yrityksille. Työhön liittyvät kustannukset ovat Puolassa erittäin korkeat ja mikroyritykset, joiden tulot ovat hyvin pieniä, niiden velvoitteet ovat kuitenkin samat kuin muilla yrityksillä, vaikka ne eivät välttämättä pysty kantamaan tällaista taakkaa. Ja tämä taas ajaa yrittäjät harmaan talouden piiriin. Veropolitiikkamme samoin on erittäin huonosti suunniteltua erityisesti arvonlisäveron ja valmisteveron osalta. Ja kun katsomme seurauksia, joita tällä kaikella on, niin monet puolalaisnuoret ovat lähteneet Puolasta muualle ja luovat kasvua nyt näihin maihin, vaikka monet heistä voisi, ja vaikka monet voisivat harjoittaa yrittäjätoimintaa, he ovat päättäneet olla tekemättä näin, koska verohallinto toimii niin kuin toimii. Itse työllistin 40 henkilöä, mutta 90-luvulla veroviranomaiset tuhosivat koko yrityksen ja kaikki työntekijät potkittiin pihalle. Ja siihen Kului 20 vuotta sen osoittamiseen, että monet verosäännökset olivat täysin perusteettomia. Eli tilanne on se, että monet eivät pysty tällaisia tuomioistuinkäsittelyjä viemään läpi, koska ne kestävät niin pitkään. No mitä voisimme sitten tehdä? Ensinnäkin on päästävä tilanteeseen, jossa verolainsäädäntö on entistä yksinkertaisempaa, Tällä hetkellä säännöt ovat hyvin epäselviä ja monitulkintaisia. Eli ainut tapa muuttaa tilannetta on se, että epäilyn tilanteessa tuomio olisi veronmaksajan puolella. Tällä hetkellä näin ei ole. Veronmaksajat kantavat usein kaikki kustannukset, vaikka tässä hallinnon tulisi kantaa vastuuta. Ja hallinnon työntekijöitä pitää arvioida ja tuomita pelkästään sen perusteella, miten he noudattavat lainsäädäntöä. Veroviranomaisten tehtävänä pitää olla varoin ja verojen kanto ja tätä kautta sitten yritysten tukeminen. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ian Walker. Olkaa hyvä. The question we're addressing today is how... Kiitos puheenmies, puheenjohtaja. Tänään pohdimme sitä, kuinka voimme saada pk-yritykset paremmin luomaan työpaikkoja. Ensimmäiset kaksi puhujaa puhuivatkin jo asiasta. PK-yritykset luovat valtavan määrän työpaikkoja. Niillä on valtavasti potentiaalia. Ison-Britannian ammatillinen yhteisjärjestö on todennut, että pk-yritysten työntekijöillä on parempi tilanne, koska tyytyväisempiä työpaikkaansa, koska pk on joustavuutta ja epämuodollista, epämuodollinen ilmapiiri. Ensimmäinen huomio on se, että pk ja yrittäjät keskittyvät siihen, kuinka luoda lisäarvoa ja vaurautta. Kyse ei ole työpaikkojen luomisesta sinänsä, vaikkakin Tämä on hyvä sivutuote silloin, kun sellainen saadaan aikaan. se nyt suhtautua kahtalaisesti tähän kysymykseen, kuinka lisätä pk-yritysten työpaikan luomiskapasiteettia. Meidän ensinnäkin kannustaa pk-yrityksiä ylipäänsä kasvamaan ja voimaan, voimaan hyvin. Olemme kuulleet jo monia seikkoja. En nyt poista, toista kaikkea. Rahoituksen saanti, yrittäjyys, apurahat, mahdollisuus saada mahdollisuus olla jonkin aikaa maksamatta tiettyjä veroja. Tietotaidon antaminen, mukaan ottona osaaminen, jota tarvitaan kasvua varten. PK-yritystä kannustaa siis kasvamaan toiseksi. Sitten kun saadaan kukoistava PK-yrityssektori, täytyy poistaa kielteiset kannustimet, jotka estävät lisätyöpaikkojen luomista. Tekoyritykset haluavat luoda vaurautta ja hyvinvointia, mutta mikä on esteitä työpaikkojen luomiselle, silloin tämä on hankala tilanne. Mikä sitten estää luomasta työpaikkoja, tai e- saavat tekoyritykset epäröimään uusien työntekijöiden suhteen? Tämä liittyy kolme seikkaa, jotka ovat haittana. Ensinnäkin, mikäli ei ole saatavilla hyvin koulutettua ja motivoitunutta henkilöstöä. Tämä asian suhteen täytyy tehdä jotakin. Olin Sheffieldin koulutusneuvoston jäsenenä. Siellä pyrimme luomaan oppisopimuskoulutusta siten, että otin huomioon yritysten todelliset tarpeet. Mikäli työntekijä on saatavilla, yritykset voivat heitä työllistää, muuten tämä ei onnistu. Lisäksi työn antajien täytyy olla turvallisen mielin liike-elämän syklien suhteen, mikäli työntekijän palkkaa. Sen ei pidä olla liian hankalaa, mikäli sitten joudutaan vähentämään työntekijän määrää. Tästä ei pidä tulla liian suuria kustannuksia, mikäli tekee sanerauksia ja sanerauksen kustannukset ovat liian korkeat silloin, kun taloudessa on alamäki, niin silloin yritykset kyllä epäröivät tai lykkäävät työntekijöiden palkkaamista, mikäli työpaikkojen syntymistä halutaan edistää. Työmarkkinoiden pitää olla joustavat sellaiset, että työnantajat voivat katsoa, että mikäli on tarvetta vähentää henkilöstöä, tämä onnistuu. Toivottavasti näin ei käydä, mutta tähän on yrittäjien huolen taikka yritysten huolen täytyy voida vastata. Yrittäjien täytyy voida tuntea, että he pystyvät hoitamaan yrityksensä kunnolla, mutta kaikenlaisia rajoituksia on, jotka aiheuttavat taakkaa pk-yritysten omistajille, joustavat työajat, vanhempainloma, rajoitukset, jotka liittyvät harjoittelijoiden ottamiseen ja kuinka harjo- paljon harjoittelijoita pitää maksaa ja niin poispäin. Minun maassani eläkkeet ja tähän liittyvä byrokratia työaikadirektiivin säännökset, palkkakysymykset, työsuojelu ja muut säännökset ja muu taakka saattavat haitata pk kun ne pohtivat, palkatako väkeä vai ei. Meillä on puolitoista vuotta ollut työssä henkilö, joka on auttanut hyvin paljon markkinoinnissa, mutta hän on muitakin yrityksiä hän toimii itsellisenä ammatinharjoittajana. Hänen työstään on hyvin paljon hyötyä pk-yrityksille. Vielä lopuksi toinen huomio. Minun täytyy sanoa, että olen eri mieltä toisen puhujan kanssa. Hän puhui reiluista kilpailusuhteista. Me elämme globaalissa maailmassa. Me kilpailemme afrikkalaisten, aasialaisten ja muiden yritysten kanssa. Siellä on valtavasti ostavuutta työmarkkinoilla työvoiman suhteen. PK-yritykset eivät odota erityiskohtelua, mutta sääntelijöiden täytyy ottaa huomioon se taakka, joka syntyy siitä kaikesta, mitä minä mainitsin yritysten kontolle. Työllisy- työsäännökset, vanhempainlomaa, työkajärjestelyt, Nämä kaikki kohdistuvat epäsuhtaisella tavalla pk-yrityksiin suhteessa suuriin yrityksiin, jos on tuhansia työntekijöitä. Siinä on paljon enemmän suunnitteluvaraa ja paljon enemmän joustavuutta. Pk-yrityksiä ei tällaista ole. Ja kun lakeja säädetään, säädetään tämä pitää ottaa huomioon. Kasvo ja pk-yritysten dynaamisuus tapetaan, nitistetään, mikäli ei riittävästi ole joustavuutta ja epävirallisuutta ikään kuin pk-yritysten toiminnassa. Mm, mikäli joustavuutta ei, muuta ei saada, niin silloin tekoritukset tukahtuvat. Äh. Kiitos. Nyt kuulemme esittelijä Krasnodebskia. Dziękuję przewodniczący. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää vieraitamme heidän arvokkaista kommenteista ja me pyrimme ottamaan mahdollisimman paljon me näistä kommenteista. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa. Tätä mietintöä valmistellessani minä päätin keskittyä moneen eri tekijään. Ja nämä tulivat kyllä mainituiksi tänään. Nämä ovat näitä ydinasioita. Ja minun ei olisi mahdollista keskustella kaikesta, olen sitä mieltä, että tämän tekstin olisi oltava koherentti ja viestin olisi oltava selkeä. Tämä ensimmäinen asia, jonka haluan nostaa esille ja josta haluan keskustella varjoasettelijoiden kanssa, liittyy siihen asiaan, jonka te kaikki nostitte esille, eli osaamiseen, työvoiman pätevyyteen. Ja tässä äh, tämän asian suhteen on hieman epäselvyyttä. Minä haluaisin nostaa esille nämä tekijät, jotka liittyvät näihin keinotekoisiin yliopistotutkintoihin ja yliopistoihin ja näihin epäselvyyksiin siihen, mikä on tarve työmarkkinoille ja mitkä ovat ne tavoitteet, joita Euroopan unioni esimerkiksi asettaa. Se, että on yhä enemmän yliopistotutkinnon hankkineita, mutta mikä tässä on kuitenkin tarkoitusperä? Tässä on useita ongelmia. Kaikki yrittäjät puhuvat tästä. Myös te nostitte tämän aiheen esille. Se, että pätevää työvoimaa Euroopassa ei ole riittävästi. Tämä on ongelma, jonka minä tulen todellakin nostamaan läsnä. Tämä ei ole mitenkään ristiriitainen. Nyt minä haluaisin puhua sellaisesta aiheesta, joka on hieman ristiriitaisempi. Työvoimien kustannukset, työmarkkinoiden joustavuus ja eräs asia, joka on meille erityisen tärkeä, eli se, että suojellaan työntekijöitä. Tässä mietinnössä minä olen tehnyt yhteenvedon Tämä perustuu tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin. Nyt emme kuitenkaan puhu ainoastaan työmarkkinoiden joustavuudesta ja se, että vähennetään työntekijöiden oikeuksia ja etuja, niin ei tämä luo uusia työpaikkoja. Työpaikkoja ei luoda näillä, näistä asioista joustamalla. Tässä toisessa osassa mietintöä puhutaan myös aiheesta, jota tekin sivusitte. Puhumme tästä sääntelyympäristöstä, joka liittyy yritysmaailmaan ja yrittäjiin. Aina kun kuulen ja keskustelen yrittäjien kanssa, niin he peräänkuuluttavat selkeitä sääntöjä, selkeää sääntelyä ja verosääntöjä, mutta myös joissain maissa vakautta ei ole riittävästi. Sääntelyä tulkitaan eri, eriävällä tavalla, hyvin vaihtelevasti, ja tämä, nämä tulkinnat eivät välttämättä sopeudu mitenkään mikroyritysten ja pienten yritysten tarpeisiin – EU-tasolla. Te nostitte tämän myös esille ja tämä aihe nousee usein meidän keskusteluissamme esille. Kolmas asia, jonka minä haluan nostaa esille ja joka on erityisen tärkeä, niin on se, että kaikilla on puoliset, tasavertaiset suhteet. Minä olen myös taksevaliokunnan jäsen ja komission jäsen Moskovisi sanoi hiljattain, että komission keräämien tietojen perusteella PK-yritykset saavat 30 äh, prosenttia enemmän maksavat 30 prosenttia enemmän veroja kuin suuret yritykset. Suuret yritykset voivat palkata taidokkaita verokonsultteja, ja heille on myös muita keinoja käytössään. He voivat harjoittaa tätä verosuunnittelua. Tämä on asia, jonka me haluamme muuttaa Euroopassa. Ensinnäkin olisi oltava reilu kilpailu, tasavertaiset olosuhteet suurten pelurien ja pienten yritysten välillä. Ja lisäksi minä haluaisin kiinnittää huomionne eräisen asian, siihen, että meillä on tämä alueellinen, alueellisesti hyvin eriävät olosuhteet. PK-yrityksillä on eri Euroopan kolkissa erilaiset olosuhteet. Puolan kollega nosti esille Puolan esimerkin, tämän Puolan tapauksen ja Puolan olosuhteet. Hän nosti edelleen sen, että olisi todella tärkeää, että olisi tasa-arvoiset olosuhteet. Me tulemme keskustelemaan tästä aiheesta tässä mietinnön kolmannessa osassa. Minä odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden ja valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Klunev EPPstä. I'd like to thank the contributors this morning uh, for the information they provided. Kiitoksia kovasti näistä tiedoista, joita saimme. Monta asiaa tästä on kuultu jo ennenkin, mutta täytyy tunnustaa se, että pk-yritykset ovat todella työpaikoinnin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Ja ensimmäinen ja viimeinen puhuja sanoivat, että meidän pitää todella tunnustaa ja tiedostaa tämä. pk yritykset ja startupit kuitenkaan eivät välttämättä luo aina työpaikkoja, vaan yrittävät luoda varoita itselleen. Tämä täytyy muistaa. Tässä tuli esille monia kysymyksiä, joita meillä me työstämme esittelijän kanssa. Sääntely tulee jatkuvasti esille, kun puhutaan pk-yrityksistä ja startup-yrityksistä. Sääntely on tärkeää, sitä tarvitaan, kun yritykset tekevät työtä Euroopan tasolla ja koko maailmassa. Meidän täytyy hyötyä yhtenäismarkkinoiden säännöistä ja täytyy varmistaa, että säännöt ovat sellaiset, että päästään tiettyihin standardeihin, mutta liiallista sääntelytaakkaakin voi syntyä. Se, mitä Henrik sanoi, ensimmäinen puhuja, oli tärkeää. Hän puhui sääntelystä ja tässä mm, tähän liittyvästä tiedotuksesta. Ja sitten joustavuus työvoimassa, siihen liittyvät edut on hyödyksi työnantajille, että on käytettävissä osa-aikatyöntekijöitä – ihmiset haluavat sovittaa tietyt perheisiin liittyvät velvoitteet, kuten vanhempien tai lasten hoitamisen, mutta tähän liittyy haasteita. Täytyy pyrkiä tasapainoon. Tässä viitattiin itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Tätä työstämme myös mietinnössä pyrimme varmistamaan tasapainon. Aivan lyhyesti. Sitten vielä taidot. Euroopan kannalta tämä on ollut pitkään ongelmallista. Tässä on liikaa katsottu yliopistojen roolia, kolmatta sektoria. Tarvitaan todella täsmällisiä, olennaisia taitoja. On tehtävä yhteistyötä teollisuuden kanssa ja PK-yritykset voivat tehdä yhteistyötä ammattikoulutuksessa erityisesti. Tämä on hyvin merkittävä ala ja tässä pk-yrityksillä pitäisi olla merkittävä rooli. Niin tulisi tehdä työtä koulutuslaitosten kanssa. Odotan yhteistyötä esittelijän kanssa innolla. Kiitos. No niin, muistutan vielä, että varjoesittelijöillä on kaksi minuuttia kullakin puheaikaa. Seuraavaksi Emilian Pavel SD-ryhmästä. Um, I also agree with the... Kiitos. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, että pk-yritykset on erittäin tärkeitä, kun pyritään luomaan kasvua työpaikkoja Euroopan unionissa. Haluaisin tänään mainita asia, joka on minulle kaikkein tärkein. Tämä liittyy sosiaalisiin yrityksiin, jotka tänä päivänä työllistävät yli 14,5 miljoonaa eurooppalaista. Sosiaalinen talous ja sosiaalinen yrittäjäisyys merkittävällä tavalla voivat vaikuttaa työpaikkojen luomiseen. Ja varsinkin ne tuovat epätuosuotuisessa asemassa olevia ihmisiä työmarkkinoille. Samalla voidaan päästä muihin tavoitteisiin mukaan luettuna laadukkaisiin työpaikkoihin. Ja työpaikat ovat paikallisyhteisön tasolla ja pysyvät siellä, minne ne on luotu. Näiden avulla tuetaan haavoittavaisia ihmisryhmiä, ja nämä myötä vaikuttavat myöskin talouden kehittymiseen. Niin niitä pitää tukea. Lisäksi pitäisi luoda suotuiset olosuhteet pk-yrityksille, siten kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia ja myöskin kuluttajien oikeuksia. Näistä syistä meidän täytyy olla hyvin huolisesti, tai täytyy huolisesti miettiä, kuinka kehitämme politiikkaa. Me olemme samia kaikkien puhujien kanssa, ja kiitän kaikkia heidän panoksestaan. Kuinka sitten kysyntä ja osaaminen saadaan kohtaamaan markkinoilla, kun ihmiset tulevat kouluista työmarkkinoille. PK-yritysten tarpeet työmarkkinoilla ottaa huomioon. Opisopimuskoulutusta, harjoittelupaikkoja täytyy luoda ja myöskin työssä oppimista täytyy edistää. Meidän tukea in, in, in, innovointia, internetin käyttö, ne ovat tärkeitä seikkoja internetin hyödyntäminen osaamisen suhteen on tiettyjä haasteita, kun tarkastellaan työmarkkinoiden tarpeita, varsinkin digitaalisia, digitaalista osaamista tarvitaan tulevina vuosina yhä enemmän. Fast die prima. So, je... Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Marian Harkin. Ähm, Martina, my... Kiitos. Kollegani Martina ei päässyt paikalle. Minä mainitsen muutaman sanan hänen nimissään. Ensinnäkin hän haluaa kiittää rakentavasta ensimmäisestä varjosettelyiden kokouksesta ja hän on esitellen kanssa monen asian suhteen yhtä mieltä. Alliprioriteetteihin liittyy se, että on osaamista vastaavat työpaikat ja Martina on itse esitellyt siitä, että luodaan terveet työmarkkinat, ja, jossa osaaminen ja työpaikat kohtaavat, ja tämä liittyy myös tähän PK-yritykset ovat työmarkkinoiden selkäranka, joten on tärkeää, että näille on riittävästi työvoimaa. Vastaisuudessa meidän on luotava kannustumia yrittäjille, jotka panostavat koulutukseen ja innovointiin. Lisäksi sääntelykehystä on parannettava vähemmän byrokratiaa siten, että voidaan keskittyä siihen, että palkataan työntekijöitä. Olisi tärkeää, että pk voivat palkata yhä enemmän työntekijöitä. Digitalisaatio, digitalisaatio voi mahdollistaa sen, että säästetään kustannuksissa ja pärjätään paremmin. Lisäksi on tärkeää, että keskitetään siihen, että yritykset pystyvät digitalisoinnin avulla vastaamaan näihin omiin haasteisiinsa. Monet kollegat ovat täällä puhuneet, minulla olisi muutama kommentti myös itsellenikin. Kaikki puhuvat siitä, että tarvitaan vähemmän byrokratiaa, mutta meidän tulisi olla kyllä hyvin seikkaperäisiä tämän asian suhteen se, että noudattaa sääntöjä kertaa eikä tätä tarvitse toistaa, niin se on varsin selkeä, mutta poikkeuksen sijaan meidän on että Tämä on kaikki hyvä asia, mutta meidän olisi saatava enemmän yksityiskohtia tähän liittyen. Monet kollegat ovat puhuneet siitä, että hallinnollinen taakka on merkittävä. Joku mainitsi täällä myös vapaan Mikäli on pk töissä, silloin ansaitsee vähemmän suojaa, ei Tämä näin tulisi vielä tämän mielestäni pidemmälle. Meidän olisi löydettävä sopiva tasapaino tähän asiaan sen suhteen, että mitkä ovat työntekijöiden oikeudet, mitkä ovat heidän vapaudet ja mitkä ovat sitten vaatimukset, joita pk yritykselle asetetaan. Meillä on Irlannissa yleisvaalit ensi viikonloppuna ja olen keskustellut monen pk-yrittäjän kanssa. Kaikki pekoyrittäjät, joiden kanssa puhuin, niin he poikkeuksetta sanovat, että työntekijöiden palkkaamisen kalleus on suurin ongelma. Kansallisten hallintojen tulisi katsoa sitä, että miten tässä voitaisiin parantaa tilannetta. Mikäli pk olisi mahdollista palkata enemmän työntekijöitä, he palkkaisivat niitä kyllä. Hallinnollinen taakka kyllä, mutta tässä tulee olla hyvä tasapaino. Ja kansallisella hallituksella on tärkeä rooli sen suhteen, miten pk verotetaan ja mitkä ovat uusien työntekijöiden palkkaamisen kustannukset. Anteeksi, että puhuin yliaikaa, mutta tämä asia on liikuttanut minua viime aikoina. Kiitos puheenjohtaja. So, geht von der... No, tämä olisi mennyt syylikissä. Neuklis Sylikielisen ajasta, mutta hän ei ole paikalla, eikä myöskään seuraava puhuja. Sitten vuorossa olisi siis Laura Adjea. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtajalle, kiitos alustusvuoron pitäjille. He kuvailivat nykytilannetta. Vuodesta 2008 Eurooppa on ollut kriisin kourissa ja pelkästään Välimeren alueella. Tämän takia on menetetty 6 miljoonaa työpaikkaa. Leikkauspolitiikka on epäonnistunut täydellisesti, eikä näitä työpaikkoja ole onnistuttu uusimaan. Joten nyt tarvitaan uudenlaista strategiaa, uutta suuntaa. On tuettava kasvua ja PK-yritysten kehitystä. Tämän tulee olla todella, todella tärkeä ja merkittävä askel. Ja tässä on mielestäni kolme mahdollisuutta toimia. Ne eivät sulje toisiaan pois, vaan päinvastoin, jos ne irrotetaan toisistaan, ei päästä kaikkiin tavoitteisiin. Yhtäältä on selvästi lisättävä julkisia investointeja, vähennettävä suoria ja epäsuoria maksuja ja vähennettävä verotaakkaa, joka kohdistuu työhön. Kansainvälinen valuuttarahasto on hiljattain julkaissut tutkimuksen, joka koskee julkisinvestointien makrotaloudellisia vaikutuksia. Ja tutkimuksessa todetaan, että julkisten investointien lisääminen lisää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kasvua, edistää yksityisiä investointeja ja vähentää työttömyyttä. Jos kansainvälinen valuuttarahasto näin sanoo, niin kyllä tässä nyt jonkinlainen totuuden hiven varmasti on. IMF ei kumartele millekään laitoksille. Sitten verotus. Sekä välillistä että välitöntä verotusta pitää vähentää. Tiedämme, että tällä tavoin työllisyys saada nousuun ja samoin pitää panostaa erityisesti pitkäaikaistyöttömien koulutukseen. Kaikkia työn, kaikkia työn kustannuksia täytyy kaiken kaikkiaan vähentää. Työnantajalle koituvien kustannusten vähentäminen on välttämätöntä, mutta ei tietenkään voida ajatella, että palkkoja leikattaisiin edelleen. Näin on tehty tähän päivään asti. Ja vielä aivan lopuksi, kun katsotaan sosiaalisia yrityksiä, sosiaalisia osuuskuntia, ymmärrämme, miten näitä hoidetaan. Tässä kuulimme päätevän esimerkin, hyvän esimerkin. Esimerkiksi Italiassa osuuskunnat ovat kovin epätuottavia, koska ne ovat korruptoituneen politiikan käsissä ja tässä todella epäonnistutaan tällaisen hyvinkin kestävän periaatteen toteuttamisessa. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Dominique Martin, kaksi minuuttia. Euh, Kiitos. Kuinka voidaan mahdollisimman hyvin luoda työpaikkoja pk-yritysten parissa. Mielestäni parempi kysymys olisi se, kuinka voidaan suojella pieniä pk, pienempiä pk-yrityksiä ja kuinka voidaan auttaa heitä selvän hengissä. Valtavat meidän työntekijöitä nimenomaan työskentelee näiden työntekijöiden parissa. Otan nyt Ranskan esimerkin käyttöön, mutta tämä pätee monessa, monen muuhun jäsenvaltion näissä pienistä yrityksistä häviää tuhat työpaikkaa joka päivä. Kaikki asiat on nostettu jo esille. Olen yhtä mieltä Iso-Britannian asiantuntijan kanssa. Tämä epäsuhta koulutettujen ja tarjolla olevien työpaikkojen välillä on turha kouluttaa työvoimaa, jotka eivät koskaan työllisty ammatillinen muun oppisopimuskoulutus ovat tärkeitä ja tutorointiohjelmat ovat tärkeitä. Tämä mahdollistaa sen, että nuoret pääsevät työmaailman mukaan ja tämä mahdollistaa sen, että myös voitaisiin säilyttää tämä vanhojen työntekijöiden osaaminen. Usein, mikäli työvoima ei löydy, niin työt paikat katoavat. Lisäksi verotuksessa on epäsuhta. Pienet yritykset maksavat 30 prosenttia enemmän veroja. Ja Ranskassa suhde on yhden suhde kolmeen. Suuret yritykset maksavat yhden yksikön siinä, missä pk maksavat kolme. Sosiaalinen polkumyönti halpamaissa on ongelma. Ja vielä yksi asia, hyvä puheenjohtaja tämä PK-yritysten ja suurten yritysten epäsuhta. Suuret yritykset antavat käskyjä ja pk-yritykset ovat toisessa tai kolmannessa kerroksessa alihankkijoina. Tämä vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Ostaja määrittelee hinnan, ei myyjä. Tämä on katastrofaalista. Ja sitten Tämä, sitten varastot, pk-yritykset varastoivat, eivät suuret yritykset, ja tämä varasto on vara, joka on mukaan kirjanpitoon, eli tämä on myös verotuksen kannalta merkittävä asia. Nyt sitten muut puheenvuorot. Ensin Sander ensin ja korkeintaan puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja omalta osaltani haluaisin yhtyä tiettyihin äänenpainoihin, jotka täällä tulivat esiin. On iloinen siitä, että nyt pk-yritykset ollaan ottamassa yrityselämän dynamiikan keskiöön. Juuri he luovat, juuri ne luovat työpaikkoja tänä päivänä. Tietystikin pk-yritykset täytyy tukea myöskin siellä tekstissä, jota olemme laatimassa. Tämä sanon näin heti kättelyssä kysymys, pitäisikö pk-yrityksiä antaa mitään poikkeuksia, se otettiin täällä esiin. Miksi näitä erityissäännöksiä ja säännöksiä tai poikkeuksia vaaditaan pk-yrityksiä yksinkertaisesti että pk-yritysten erityisluonne pitäisi ottaa huomioon. Sitä on kuitenkin vaikea ottaa huomioon laaditussa lainsäädännössä. Alusta pitäen, aina kun tehdään lainsäädännöllisiä päätöksiä, pitäisi ottaa juuri pk-yritysten yritysluonne huomioon. Niitä pitää myöskin tukea muutoinkin. Samalla täytyy välttyä liikasääntelyltä siltä, että hallinnossa taakkaa lisätään sellaista, joka ei ole tarpeellista. Täytyy muistaa, että kyse ei ole siitä, että pitäisi tässä turvallisuudella ja terveydellä leikkiä pk-yrityksissä, mutta kuitenkin täytyy päästä kunnalliseen tasapainon omalta osaltani aivan erityisesti vetoisin sen puolesta, että jäsenvaltiot lopettaisivat liikasääntelyn tämän varsinkin minun maassani ongelma, kun Eurooppa vaatii tiettyjä sääntöjä niiden kunnioittamista, niin Ranska, uskoakseni muutkin maat, sitten pistävät, pistävät omat säännöksensä eurooppalaisten säännösten päälle, jota melkoinen ongelma varsinkin pk-yrityksille. Lopuksi haluaisin erityisestikin painottaa tarvetta antaa nuorille mahdollisuuksia, mahdollisuus luoda työpaikkoja, asettautua työmarkkinoille. Tästä on riittävästi puhuttu keskittyä, tässä pitäisi Euroopan tasolla keskittyä ympäristöön ohjelmaan, mutta minä haluaisin kyllä tietää enemmän siitä tavasta, jolla esimerkiksi Erasmus, nuorten yrittäjien Erasmus toimii. Mä haluaisin tietää tästä enemmän. 30 Kiitos. Niin, sanoin, että puheaika olisi puolitoista minuuttia. Olemme tässä nyt todella aikataulusta jäljessä. Seuraava puhuja, Regna Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys esittelijälle. Täällä puhuttiin verotuksesta. Tässä pitää katsoa pk-yrityksiä, mikroyrityksiä versus isot, suuret yritykset. Taksivaliokunnan työstä tiedämme, että verokilpailu on äärimmäisen epäreilua – ja usein pienemmät yritykset maksavat kunniallisesti kunnallisia ja muut paikallisverot. Tämä voisi olla tässä tärkeällä tavalla esillä. Ja sitten rajat ylittävä viranomaisyhteistyö. Olen itävaltalainen ja tiedän, että rajat ylittävä hallinnollinen yhteistyö ei todellakaan toimi silloin, kun tietyt pk-yritykset eivät maksaa sosiaaliturvamaksuja tai muita velvoitteitaan. Ja tämä sitten jättää taakan kannettavaksi muille. Ja tässä kysyisin vierailevalta puhujalta, miten tällaista hallinnollista yhteistyötä rajoittelyttävästi voitaisiin parantaa vastaisuuden varalta. Juristit puhuvat näin. Seuraavaksi sitten Lambros. Dynamiikki ton mikromesion επιχειρήσεων είναι η θέση των pk potentiaali liittyy markkinoihin. Mikäli pk-yritys toimii, se luo enemmän työpaikkoja, joista saa parempaa palkkaa. Tämä on vaikeaa monille maille Kreikassa esimerkiksi pk-yritykset eivät toimi johtuen rakennemuutoksiin, jotka toimielimet ovat määränneet, ja myös säästöpolitiikka on ollut tässä mukana. Pk-yritykset joutuvat sulkemaan ovensa, ja työpaikkoja vähenee. Pääomanhallinta tarkoittaa sitä, että he eivät saa mitä he tarvitsevat. He, heillä ei ole rahoitusmahdollisuuksia, PK-yritysten verotus on täysin liioiteltu. Heidän pitää maksaa enemmän sosiaaliturvasta ja työnteosta. Nämä pk-yritykset joutuvat laittamaan lapin luuk- lapun luukulle. Brexitistä ja Grexitistä on puhuttu. Mielestäni yritykset ovat Kreikassa joutuneet Grexitiin. Näistä uusista säännöistä johtuen joudutaan siirtymään muualle – Fyrom Bulgaria, siellä verotus on 10 ja 15 prosentin välillä. Mikäli pk ei auteta, kasvua ei ole, työpaikkaa ei luoda, työttömyys kasvaa entisestään, sosiaaliturvaa ei makseta ja tässä syntyy köyhyyden noidankehä. Dankeschön, Danuta Jasovletska. Kiitoksia seuraavaksi Danuta Jasovletska. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni asiantuntijoillemme, jotka osoittivat meille suuntaa pk-yritysten suhteen. Haluaisin jatkaa siitä, mitä Rova Sanders sanoi yrittäjyydestä. Meidän tulisi keskittyä siihen, että nuoret, jotka valmistautuvat työelämään, heitä pitää opettaa yrittäjyyteen, ei siihen, miten töitä haetaan, vaan, koska meillä pitäisi olla entistä enemmän pieniä yrityksiä. Meidän täytyy opettaa näitä nuoria, täytyy opettaa heille, että riskinottaminen kannattaa. Heidän täytyy pystyä pärjäämään stressitilanteissa. On opetettava yhteistyötä, strategista työtä. Tällaisia tietoja ja taitoja tarvitaan jatkuvasti kun luodaan uraa. Ja pohdin, näettekö tässä asiassa ongelmia, eli sen suhteen, miten nuoret ovat valmistautuneet työmarkkinoille. Usein puhumme siitä, että koulutus ei riitä, taidot eivät todella vastaa todellisia tarpeita. Eli opetetaanko yrittäjyyttä kylliksi? Entä sitten neuvonanto ja sen puute. Neuvotaanko pk-yrityksiä tarpeeksi? He tarvitsevat edullista neuvonantoa tai jopa ilmaista sellaista juristeilta ja muilta tahoilta. Tämänkaltainen tuki tulisi tarpeen esimerkiksi rahoitusta haettaessa. Kiitos. Seuraavaksi Czeslaw Hock, korkeinta puolitoista minuuttia. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. Meidän ei tule vakuuttaa ketään siitä, että PK-yritykset ovat jokaisen talouden selkäranka. Minä haluaisin vedota teihin, jotta voisimme puhua pk-yrityksistä. Ne ovat erittäin tärkeitä, varsinkin mitä tulee Itämeren kalastukseen. Kyse on perinteestä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Kyse on intohimosta ja siitä, että omistautuu kalastusammatille. Nämä ovat todellisia merimiehiä, todellisia yrittäjiä, ja nyt nämä kalastusyritykset kärsivät tästä kriisistä. Nämä perheyritykset, nämä yritykset lakoavat, ja tämä johtuu siitä, että ja tämä on tavattavissa niin Puolassa kuin Puolan ulkopuolella. Me ja pienet kalastajat kärsivät, heille on merkittävä hallinnollinen taakka, kun taas suuret kalastusalukset, niitä tuetaan ja niiden etuja ajetaan kyllä. Luodaan täysin käsittämättömiä verosääntöjä ja muita sääntöjä, jotka samaan aikaan estävät sen, että Itämeren pienet kalastajat eivät pärjää. Nämä asiat on nostava esille myös kalatalousvaliokunnassa. Se sitten seuraa puhe, mutta vain puolitoista minuuttia. Professor Kras... Edustaja Bashir. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia myöskin siitä, että tehtiin aloite laatia mietinnöstä tärkeästä aiheesta. Kiitos uh, esittelijä Krasna Debskille. Kiitos myöskin asiantuntijoille heidän lausunnoistaan. Urani aikana suurimman osan aikaa pyöritin pk-yrityksiä, joten uskon, että olen melkoisen pätevä puhumaan tästä aiheesta. Uskon vakaasti, että tässä valikunnassamme mikäli haluamme auttaa pk-yrityksiä voimaan hyvin ja maksimoimaan työpaikkojen luomisen potentiaalinsa, olisi kaikkein paras tapa toimia siten, että vähentään hallinnollista taakkaa, byrokratiaa. Neuvoston johtopäätöksen viime viikolta muistuvat mieliin. Kaikki jäsenvaltiot sopivat tästä periaatteesta. Tekstissä jäsenvaltiot voimakkaasti sitoutuvat siihen, että sääntelyä yksinkertaistetaan ja taakkaa kevennetään. Mukana on myöskin se, että enemmän käytetään hyväksi vaikutusarvioita. Otetaan käyttöön taakan vähennystavoitteet ja vuotuinen taakka tarkastelu. Lisäksi kumotaan tarpeetonta lainsäädäntöä. Vitoisin kollegoihin, että ottaisitte huomioon nämä sitoumukset, jotka tehtiin yksimielisesti jäsenvaltioiden kesken. Ne ovat erittäin tärkeitä. Nyt siteraan. Jo mikä halutaan aikaan saada toista kasvua ja edistää kilpailukykyä ja lisätä työpaikkojen luomista. Toivon mukaan tulevassa valikuntamme työssä nämä sitoumukset myöskin näkyvät käytännössä. Meidän täytyy katsoa, missä kohdin nykyinen lainsäädäntö toimii lannistimena työpaikkojen luomiselle. Ja tuolle lainsäädäntö täytyy, lainsäädäntö täytyy kumota. Lainsäädäntö täytyy yksinkertaistaa ja muuttaa niin, että ei-toivotut kielteiset seuraamukset voidaan poistaa. Lisäksi meidän täytyy kysyä itseltämme, onko kaikessa, mitä teemme parlamentissa, ajateltu sitä periaatetta think small first, eli ajatelkaa aina ensin, pieni, ensin, aina ensin pienimpiä. Muistanko tämä? Kiitän professori Krasnodevski ja ilomielin jään odottelemaan sitten tekstiluonnosta. Enrique Calvinson. Kiitoksia. Te puhutte puolitoista minuuttia. Taka, kyllä teidän pitäisi nyt onnistua puhumaan puolitoista minuuttia. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Ja, kiitos paljon puheenjohtaja. Minä puhun alle puolitoista minuuttia, sillä olemme hieman aikataulusta jäljessä. On eräs asia, jos, joka on mahdotonta parlamentissa. On mahdotonta, että laadittu luonnos on linjassa oman otsikonsa kanssa ja että se on järkevä. Nyt tässä ollaan nimenomaan käsittelemässä, miten voidaan parhaiten valistaa käyttöön mahdollisuudet pienet ja keskisuudessa yrityksissä. Ensinnäkin, mistä PK-yrityksistä on kyse? Etelä-Euroopassa, Portugalissa ja Espanjassa esimerkiksi on lukemattomia mikroyrityksiä ja mikroyritysten politiikka on hyvin erilainen ja niiden on oltava erilaista verrattuna näihin keskisuuriyrityksiin. Ja tämän asia, johon tulee kiinnittää huomiota, kun tästä keskustellaan. Ja minä todellakin vetoaisin siihen, että esittelijä kiinnittäisi tähän huomiota. Olisi tärkeää, että sanotaan, että PK-yritykset luovat työpaikkoja silloin, kun ne kasvavat. Me tarvitsemme enemmän PK-yrityksiä ja me tarvitsemme sen, että olemassa olevat PK-yritykset kasvavat jopa suuremmaksi kuin mitä PK-yritykset ovat. Silloin luodaan työpaikkoja. Kiitos. Tiesin, että sinä pystyisit puhumaan puolestatoista minuutissa. Nyt aikapaine kasvaa kasvamistaan, joten pyytäisin asiantuntijoita puhumaan vain minuutin. Kuka haluaa nyt reagoida kuultuihin kysymyksiin? Kukaan ei näyttäisi haluavan käyttää puheenvuoroa. No sittenkin Henriks, Nielsen, Walker. Minuutti siis kullekin. Very short. Kiitoksia. Aivan lyhyt kommentti vain. Täällä puhuttiin tai kysyttiin, onko yrittäjyyskoulutusta riittävästi koulussa. Vastaus on ei, mutta olemme antaneet tällaisen suosituksen BEST-raportissa jo vuonna 1996, 20 vuotta sitten. Tämän jo komissio totesi. Meidän täytyy antaa lapsillemme aina alakoulusta lähtee mitä yrittelijäisyys on. Mikä tarkastelee koulukirjaa? Siellä vain näytetään ihmisiä, jotka ovat töissä, ei koskaan yrittäjiä. Ja tämä täytyy saada muuttumaan jälleen kerran paremmasta sääntelystä. Me emme kannata sääntelyn purkua. Me tarvitsemme parempaa lainsäädäntelyä. Sääntelyä, joka on laadittu niin, että otetaan huomioon pienimmätkin yritykset. Tämä on eri asia kuin hallinnollinen taakka. Voin antaa esimerkin Belgiasta. Belgiassa yrityksen täytyy käyttää 16 tuntia viikossa hallinnollisen taakan pyörittämiseen lainsäädännön tavoitteensa, mutta pk ongelma on se, kuinka kaikkea tätä pitää pistää sitten täytäntöön. Tästäkin kaporista. Thank you. Sitten Nilsson. First, it's not true to... Niin, hyvin lyhyesti. Ei voida sanoa, että puolueessa kustannukset työvoimakustannukset ovat kaikkein korkeimmat. Viimeisimmät tiedot osoittavat, että Puolassa on kaikkein alhaisimmat työvoimakustannukset. Kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien. Tämä on tärkeä muistuttaa. Osa-aikaisesta työstä minä haluaisin sanoa sen verran, että monen kohdalla osa-aikatyö on sellaista, että ei sitä haluttaisi. Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa ihmiset tekevät osa-aikatyötä, koska he eivät saa täysiaikaista työtä. Ei tämä ole asia, jota he ovat joustavuuden takia tavoitelleet. He ovat osa-aikatyössä, koska heillä on monta mahdollisuutta. Yes, thank you. Um, I just no. wanted to come... Walker. Niin, palasin vain parin kysymyksestä jo puhuin. Esimerkiksi vanhempain vapaa ja sellainen palkka, joka riittää elämiseen. Kun katsotaan pienten yritysten omistajia, niin tällaiset kustannukset usein aiheuttavat suhteettomia kustannuksia, jos yksi henkilöstön jäsen on poissa. Eli kustannukset ovat suurempia suhteessa kuin jos kyseessä olisi siis suuri yritys. Tämä täytyy muistaa. Eli tällaiset aivan oikeutetut aloitteet kyllä, ne vaikuttavat haitallisesti pk-yrityksiin. So, recht herzlichen Dank für die Diskussion. Gestatten Sie mir eine ganz persönliche Bemerkung am Schluss. Kiitos. Nyt vielä omat kommenttini. Tiedätte, että olin AY-yhdistysmies aikaisessa, aikaisemmassa elämässäni ja johdin myös klassista pk-yritystä, joka liikevaihto oli 10, 3 miljoonaa, siinä oli 10 työ, työntekijää ja sitten sopimussuhteisessa työssä olevia 50. Minusta tuntui aina siltä, että minun täytyy ottaa huomioon yhteiskunnalliset säännöt yrittäjänä. Mutta kuitenkin halusin olla asemassa, jossa en olisi heikommassa asemassa kuin muut. Voidaan hyvin puhua suuryritysten roolista, lobbareista ja kaikkien yritysten vaikutuksesta politiikan tekoon eri tasoilla, mutta pitäisi olla selvillä siitä, että tarvitaan myös yrittäjätaidot myös olosuhteissa, joita lainsäädäntö tietyssä jäsenvaltiossa tarjoaa. Minulla oli vain kuusi viikkoa vuosilomaa, tein 35 tuntista työviikkoa ja koska ihmiseni olivat joustavia, yritykseni toimi, eikä minulla ollut vara valittaa. Tämän halusin vain henkilökohtaisena kommenttina tähän keskusteluun tuoda. No niin, tarkistusten jättämisen määräaika on 5.4. 26.4. keskustellaan tarkistuksista ja 15. ja 16. kesäkuuta järjestetään äänestys. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Sitten esityslistan kohta 7 ja nyt toivotan tervetulleeksi Iljana Ivanovan tilintarkastustuomioistuimesta. Hän esittelee nuorisotyöttömyyttä käsitteleviä toimintaryhmiä koskevan erityiskertomuksen. Olemme tässä nyt siis hieman myöhässä. Eli kaikille sanon, että meidän pitää saada tämä kaikki pulkkaan puoli yhteen mennessä, mutta eiköhän tämä onnistu. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia paljon. On aina ilo olla työllisyysvaliokunnan kanssa keskustelussa tärkeistä asioista, tällä kertaa nuorisotyöttömyydestä. En ole täällä ensimmäistä kertaa, vaan olin täällä jo aiemminkin. Olemme laatineet lukuisia kertomuksia tästä aiheesta. Erityisen kiitollinen olen siitä, että voin tänään esitellä Euroopan tilintarkastustoimistoimen kertomuksen. Komissio tukee sitä, että sosiaalirahastosta uudelleen kohdennetaan toimia, jotka liittyvät nuorisotyötön käsittelevään käsitteleviin toimintaryhmiin. Tämä on erittäin merkittävä aihe. Ja tuomioistuin on lukuisia toiminnantarkastuksia tehnyt tästä aiheesta, ja siinä on pohdittu tai tutkittu erilaisia EU-aloitteita, joita on jäsenvaltion aloitteita. Tänään toisen erityiskertomuksen johtopäätökset esittelen teille lyhyesti. Kyse on siis nuorisokäsitteistä toimintaryhmistä. Erityishuomenna olisin kiinnittää siihen tosiasiaan, että nuorisotyöttömyyttä käsittelevät toimintaryhmät ovat eri asiaan kuin nuorisotakuu, josta täällä on jo keskusteltu ensimmäisen tilintarkastuskertomuksen yhteydessä. Hieman taustatietoa tästä aloitteesta ja lähestymistavasta erityiskertomuksen suhteen. Komissio ehdotti tammikuussa 2012, että tutkittaisiin kahdeksan jäsenvaltiota, joissa nuorisotyöttömyys on kaikkein korkeimmillaan Irlanti, Kreikka, Espanja, Italia, Latvia, Liettua, Portugal ja Slovakia olivat nämä maat. Tarkoituksena näissä toimintaryhmissä, joissa oli kansallisia ja komission asiantuntijoita, oli käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi Euroopan rakennerahastoja ja uudelleen ohjattiin myöskin annettuja määrärahoja ohjelmakauden vuoteen 2013. Tällä pyrittiin tukemaan nuorten työn saantiin mahdollisuuksia ja helpottamaan rahoituksen saantia, kun on kyse pk-yrityksistä. Asiantuntijat tarkastivat uusilla silmillä ikään kuin rakennusten käyttäjä hyviä käytänteitä eri jäsenvaltiossa, jotta pystyisimme auttamaan kansallisia viranomaisia uudelleen kohdistamaan varoja sellaisiin hankkeisiin, jotka kaikkein eniten saavat muutosta aikaan lyhyessä ajassa. Kuten aiemmin totesin, aihe on erittäin tärkeä ja se on tärkeä poliittinen prioriteetti. Siksi tuomioistuin päätti tehdä joukon tilintarkastuksia, jotka liittyvät nuoriso, nuorisotyöttömyyteen. Ja tämä toiminnan tarkastus tarkasteli pilottihankkeita, pilottihankkeita. Jotkut hankkeet ovat vielä kesken. Nuorisotakuajatus pistetään tällä hetkellä täytäntöön ja kolmas erityiskertomus tulee kohdistumaan siihen toivon mukaan ensi vuoden alussa. Nuoriso työttömyyttä käsittelevien toimintaryhmien suhteen katsottiin, onko sosiaalirahastojen varojen käyttö vuonna 2012 saanut aikaan nopeampia ja tehokkaampia toimia ja tuloksia kuin aiemmin. Tässä oli neuvoa antava rooli komissiolla ja myöskin JATS-kokouksissa nuorisotyötä käsittelevissä toimintaryhmiä koskevissa työryhmä kokouksissa tarkasteltiin sosiaaliston käyttöä. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka komissio raportoi tästä aloitteesta aikaansaantuja tuloksia. Tarkastamme komission neuvoa antavan roolin vaikuttavuutta. Mitä sitten havaitsimme? Katsoimme, että yleisesti ottaen komissio kyllä pystyy antamaan ohjeistusta jäsenvaltiolle, mutta se oli rajallista, kun tarkasteltiin komission, komissiolle käytössä olevaa tietoa. Odotukset olivat suuret. Tämä tuli selväksi 2012 Euroopan neuvoston kokouksen keskustelusta ESFn sosiaalirahaston tulosten suhteen ei ollut riittävästi tietoa ohjelmakaudelta komissiolle erityisesti tietoa. Esimerkiksi kokonaisvaltaista kuvaa ei saatu nykyisestä sosiaaliraston käytöstä nuorisotyöllisyyden edistämiseksi, eikä ole tietoa myöskään siitä, mitkä hankkeet ovat onnistuneet. Tarkastuksen yhteydessä havaitsimme myöskin, että komissio oli luonut yleisluontoisia maakohtaisia katsauksia kunkin maan kohdalla. Ja mitä tulee nuorisotyöllisyyden käsitteleviin toimintaryhmien, niin varojen dinosaurien käyttöön ja varojen uudelleen ohjaamiseen. Ongelma tässä oli se, että sosiaalirahaston toimien vaikuttavuutta koskeva tietoja oli vain rajallisesti saatavilla. Annosimme osoitti, että nämä nuorisotyöntekäiset työryhmät olivat tehneet vain rajallisessa määrin ehdotuksia sen suhteen, kuinka päästä nopeampaa, nopeammin tuloksiin nuorten tilanteen parantamisessa. Mitä aloitteesta sitten seurasi jäsenvaltioiden tarjoman tiedon pohjalta vuoden 1,9 miljardia kymmenestä eurosta, joka oli alun perin käytettävissä sosiaalirahaston puolella, oli kesäkuussa 2013 otettu käyttöön. Kokousten jälkeen ja johtopäätökset kun on laadittu, kaikki jäsenvaltiot laativat nuorisotoimia ja ottivat ne mukaan kansallisiin uudistusohjelmiin. Ne ovat kuitenkin yleisluonteisia, kummassakin tapauksessa. Nämä ohjelmat havaitsevat myöskin, että komissio ei tarkastellut sitä, oliko kuuden ohjattu ESF-rahoitus auttanut nuoria pääsemään töihin tai parantunut nuorten työllistettävyyttä. Jäsen, ja olivatko jäsenvaltiot pyytäneet muutoksia näihin kansallisiin toimintasuunnitelmiin. Jäsenvaltioiden toimittaman tiedon pohjalta, jota tieto annettiin komissiolle, katsoimme, että ei ole myöskään mahdollista arvioida sitä, kuinka pitkälti erityistarpeet erityisnuorten osalta oli otettu huomioon silloin, kun varjo oli uudelleen ohjattu sosiaalirahaston puolelta vuonna 2012. Kolmanneksi, tämä on yleinen ongelma, johon aina törmäämme kaikissa tilintarkastuksissa. Puutteita oli myöskin valvonnassa ja raportoinnissa – kun tarkasteltiin työttömyyttä käsitteen toimintaryhmien työtä komission puolella. Jäsenvaltioiden toimintavat tiedot ja ESFn valvontamenettelyt olivat ongelmana neuvostolle, mikä halutaan antaa erilliskertomus. Joskus on ad hoc pyyntöjäkin tehty. Yleensä jäsenvaltiot tarjota tiedot vapaaehtoisesti, joskus pyydetään tietoa. Mitään juridista mandaattia ei ollut tehdä tällaisia luotettavuutta koskevia tarkastuksia. Ja nekin tiedot, jotka toimitettiin valvontakehyksen valossa, eivät aina olleet tarkastelukelpoisia. Tietojen johdonmukaisuus ja luotettavuus ja täysimittaisuus oli ongelma, mitään varsinaisia tarkastuksia ei pystytty tekemään. Riskejä oli, koska tiedot joskus sellaisen ei pitänyt paikkaansa että ne olivat puutteellisia. Johtopäätöksenä kertomuksessamme mainitsemme kolme suositusta, jotka liittyvät komission tapaan hallinnoida asiaa ja mitä tulee odotuksiin, jotka liittyvät tämän tyyppisiin toimiin työttömyyden osalta – Katsomme myöskin, kuinka komission pitäisi arvioida operatiivisia ohjelmia ja niitä muutospyyntöjä, joita jäsenvaltiolta tulee uudella ohjelmakaudella. Lisäksi katsomme, kuinka voitaisiin ottaa jonkinlainen, tai minkä saataisiin jonkinlaista tarkastusta, tarkistusmahdollisuus aikaan tietyn luotettavuuden suhteen. Komissio on todennut, että uusi puitekehys 2014-2020 on jo puuttunut moniin niihin puutteisiin, jotka kertomuksessa on mainittu. Siitä huolimatta täytyy vielä katsoa, kuinka tarkalleen nämä parannukset tapahtuvat käytännössä. Toteutuvatko ne? Lisäksi sen käyttää tilaisuutta hyväkseen kiittääkseen komissiota hyvästä yhteistyöstä koko tämän prosessin aikana. Toivon todella, että nämä löydökset ja johtopäätökset ja suositukset ovat hyödyksi teille – jotta te voitte edelleenkin parantaa sitä tapaa, jolla tällaisia hankkeita tulevaisuudessa hallinnoidaan. Ilo mielin nyt kuuntelen teidän kommenttejanne ja kysymyksenne. Kiitos paljon saamastani huomista. Kiitos. Frau Ivanova, recht herzlichen Dank. Kiitoksia, Rova Ivanova. Nyt vielä haluaisin mainita että olette täällä Ville Itälän seurassa. hän on kuulunut aikaisemmassa vaiheessa tähän valiokuntaan. Myös siis nyky, nykyään toimii tilintarkastustuomioistuimessa ja tarkastelee suhteita eri toimielimin. Nyt sitten keskusteluun. Elisabeth mohan ei ole enää paikalla, joten Benifei saa puheenvuoron. Um, thank you, uh, Chairman. Uh, once again. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vielä tilintarkastustuomioistuimelle ja Ivanovalle siitä, mitä esitteli tehdin työn meidän valiokunnallemme. Tämän tutkimuksen yksityiskohdat ovat uh, Tämä on hyvin yksityiskohtainen, tarkka analyysi. Ja on hyvä, että tiedetään, kuinka nämä toimi tiimit ovat onnistuneet. Tämä on erittäin tärkeä seurantatyö, johon on, on aina kiinnitettävä huomiota. Tämä helpottaa sen, että sopeutetaan työtä paremmin ja komissio ja jäsenvaltiot pystyvät paremmin keskittämään toimensa nuorisotyöttömyyteen puuttumiseen. Nämä aloitteet ovat sellaisia, että niitä ei välttämättä ole niin paljon kuin me haluaisimme, joten me todellakin haluamme, että toimielimet saavat näistä niin paljon irti kuin mahdollista, ettei resursseja valu hukkaan. Nämä analyysit ovat tärkeitä, sillä nämä osuvat nimenomaan tarkoitusperän keskiöön se, miten ESR käytetään operatiivisissa hankkeissa. Tämä liittyy ainoastaan siihen, kuinka paljon varoja käytetään, vaan tässä keskitytään nimenomaan siihen, mitkä ovat ne tulokset, jotka hankkeet tuovat. Tämä on tärkeää ja nämä tilintarkastustuomioistuimen huomiot ovat tärkeitä ja niihin tulisi kiinnittää huomiota, kun kehitetään tulevia hankkeita sallika minun sanoa, että ESR on väline, jota meidän tulisi kohdella asianmukaisesti. Se koki merkittävän koloksen, kun rahoituksesta neuvoteltiin viimeksi, ja nyt tässä joudutaan kattamaan kuluja ja hankkeita, jotka todellakin saavat aikaan tuloksia Euroopan kansalaisille. ESR on sosiaalisen investoinnin tärkein väline. Se ei rakenna moottoriteitä, mutta se pystyy kuitenkin rakentamaan siltoja, joita syntyy, joita tarvitaan, kun syntyy kuiluja yhteiskunnan sisällä. Tiedot osoittavat, että nämä kuilut kasvavat entisestään ja tähän meillä ei olisi varaa. Joten jälleen kerran kiitos paljon näistä ponnisteluista, kiitos tästä asiakirjasta. Minä välitän sitä omissa verkostoissani eteenpäin ja pyrin antamaan sille mahdollisimman paljon näkyvyyttä, ja peräänkuuluttaisinkin kollegoilta samaa. Olisi hyvä, että me keskustelemme epävirallisesti siitä, kuinka me voimme parantaa rahastojen onnistumista, varsinkin ESR ja kaikkea, kaikkea, mikä liittyy näihin nuorisotyöllisyysaloitteisiin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Jana Sitnanska Ďakujem veľmi pekne ja naozaj len v krátkosti. A... Kiitoksia. Aivan lyhyesti estäisin kysymyksen. Ensinnäkin, voisitteko te tai komissio antaa meille selkeitä esimerkkejä siitä, miten valvonta on muuttunut, miten tarkastukset ovat muuttuneet verrattuna vuoden 2007-2013 ohjelmakauteen. Eli mitä muutoksia komissiossa on ollut? Ja voisitteko kertoa suosituksista enemmän? Kiitoksia. Sitten Alden varjoesittelijä, hän ei ole paikalla, eikä myöskään Guen, eikä myöskään vihreiden varjoesittelijä, joten puheenvuoron saa Laura Gea. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Aluksi toteaisin, että tämä aloite ei syntynyt siksi, että palkittaisiin siihen osallistuneita maita, vaan siksi, että nuo maat ovat ne, joissa ei ole päästy nuorisotyöttömyyttä koskeviin tavoitteisiin. Italia ei palkintoa saanut. Se, että tähän osallistui, oli osoitus siitä, kuinka Italialla ei ole minkäänlaista visiota siitä, miten nuorisotyöttömyyttä pitäisi hoitaa. Käyttämättömiä varoja ei taaskaan ole onnistuttu käyttämään. Ja kun olen katsonut näitä tuloksia, jotka eivät siis ole vielä lopullisia, mutta kuitenkin Italia ei ole onnistunut laatimaan kunnollista toimintasuunnitelmaa tai jonkinlainen suunnitelma on, mutta sitten kun lähdettiin täytäntöönpanon tielle, niin jumituttiin jälleen kerran italialaiseen byrokratian viidakkoon, jonka takia tämäkin mahdollisuus meni sivusuun eikä määrärahoja kohdennettu enää uudelleen meille. Eli kollega Fay on syytä puhua näistä asioista oikealla tavalla, näistä mahdollisuuksista. Täytyy muistaa, että erityisesti maassamme Italiassa on kokonainen ala, jossa on paljon uusia työttömyyksiä – työttömiä, joiden pätevyydet ovat todella heikot. He ovat koulupudokkaita usein. Ja itseäni suorastaan hävettää, kun tuloksista käy ilmi, että Italia ei jälleen kerran ole onnistunut tarttumaan tilaisuuteen, joka sille olisi voitu tarjota. Mutta nyt on todella lähdettävä tässä tiedottamaan ja täyttämään näitä valtavia kuiluja. Kyseessä ovat miljoonat, joita olemme alusta lähtien heittäneet kankkulan kaivoon. Dankeschön. Kiitoksia. Nyt sitten Jasovlevska. I dziękuję też bardzo za... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä erittäin kattavasta kertomuksesta. Oli erittäin surullinen kuitenkin sitä lukiessani, koska havaitsin, että Euroopan komission rooli oli tässä hyvin heppoinen tämän uuden välineen kohdalla, varsinkin kriisin aikana, joka juuri nuoriin on kohdistunut tämän ikävää. Voitteko te selittää, miksi näin on? Mistä johtuu, että Euroopan komissio hyväksyi ohjelman arviointikriteerit. Ja kaikki jäsenvaltiothan puhuvat osallistujien määrästä tässä ohjelmassa. Eikö tämä mutta tämä ei ole kuitenkaan se lopputavoite, vaan lopputavoite oli, että nuoret saataisiin töihin. Portikkalissa käytettiin indikaattoreita, kuuteen työpaikkojen määrä ja oppisopimuspaikkojen määrä ja uusien työpaikkojen määrä miksei sitten komissio voinut pakottaa muitakin käyttämään tämän tyyppisiä indikaattoreita silloin, kun tuloksia mitattiin. Eikö kaikki jäsenvaltiot olisi voineet käyttää tällaisia indikaattoreita? Kysynpä vain. Miksi komissio ei tätä vaatinut? Miksi komissio tarkastanut, miten asia on? Kyse on kuitenkin julkisista varoista, jotka täytyy käyttää asianmukaisella tavalla hyväksi. Komissio ei kuitenkaan tarkastanut asiaa, eikä se tutkinut sitä, oliko ohjelma ja rahoitus auttanut nuoria löytämään työpaikkoja. Riittävää mandaattia ei ollut komissiolla myöskään, kun oli kyse ohjelman kokonaisvaltaisesta arvioinnista. Totaisin, että aina kun olen lukenut hyvistä esimerkkeistä, ja myönteisistä esimerkkeistä, esimerkiksi Italiasta, on nähty, että siinä on paljon byrokratiaa, ja byrokratia ei mahdollista sitä, että ohjelmat kehittyvät sen mukaiseen suuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Jutta Steinhook. Kiitoksia kovasti siitä, että olette jälleen täällä luonamme. Me olemme usein otteeseen voineet keskustella asioista henkilökohtaisesti. Nuorisotyöttömyyden kitkeminen etenee Euroopassa varsin hitaasti ja siksi on tärkeää todella analysoida syitä ilmiölle ja sitä, mitä EUn toimielimet ja myös jäsenvaltiot voivat tehdä entistä paremmin. Eikä tässä niinkään ole kyse käytetyistä määrärahoista, vaan siitä, mitä rahoilla saadaan aikaan. Saadaanko niillä laadukkaita tuloksia? Komissio ei voi määrätä samaa lääkettä kaikille jäsenvaltioille, koska tilanteet maasta toiseen vaihtelevat kovastikin. Ja rakennemuutoksia pitää tehdä suoraan paikan päällä, siellä missä ongelmat nähdään todella suoraan. Kysyisin teiltä seuraavaa. Mitä voitte sanoa työn tarjonnan laadukkuudesta. Siinähän ei ole mitään järkeä, että rahaa syydetään suoraan yrityksille, jotka sitten käyttävät rahat miten haluavat, vaan tässä pitää todella pyrkiä siihen, että saadaan aikaan kestäviä, laadukkaita työpaikkoja nuorille. Minkälaisia kokemuksia teillä on siinä, että molemmat työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan, eli ei pelkästään yrittäjien, työnantajien puoli, vaan myös AY-liikkeet, joilla usein on selkeä kokonaiskuva tilanteesta. Kiitoksia vielä kerran. On tärkeää, että autatte meitä tässä nuorisotyöttömyyden vitsauksen ratkaisemisessa Euroopan tasolla. Kiitos. No, nyt olenkin asettanut itseni poikkeuksellisesti tänne listalle. Und vielleicht ist da, ich hoffe, der Toivon, että tilintarkastustuomioistuin auttaa meitä tässä kysymyksessä. Tai voi toivoa. Viime vuosina valiokunta on ottanut kantaa nuorisotyöttömyysaloitteeseen ja valittanut siitä, että riittävästi ei ole saatu konkreettista tulosta aikaan nuorisotyöttömyyden kitkemisessä. Itse olen luonut ajatuksen, joka syntyi lähipiirissäni. Haluaisin esittää kysymyksen. Meillä on alueita ja kaupunkeja, joissa nuorisotyöttömyys on hyvin korkealla. Ja tätä perustalla ESF-varojen käytön puutteella, esimerkiksi Kreikassa, mutta koulutuspaikat ovat yksi toinen aihe. Viimeisten viiden vuoden aikana 220 000 yritystä Euroopassa, että Kreikassa tulkikorjaa on mennyt nurin, joten miten nuoret löytävät sitten koulutus- tai harjoittelupaikkoja? Tyringissä 30 prosenttia vain on koulutuskapasiteettia oppisopimuskoulutukselle. Kreikan hallituksen suuntaan ja myöskin Tyrminen alueella on samoja ongelmia. Nyt on päätetty, että Kreikassa jatkossa kreikkalaiset nuoret voivat tulla Tyringeneen ja tyringeläiset nuoret Kreikkaan pätevöitymään. Tämä tapahtuu nopeasti ja epäbyrokraattisesti. Siellä on suuri määrä yrityksiä, jotka ovat istuneet saman pöydän ääreen, ja yritykset ja kauppakamarit valittavat sitä, että tällaisia konkreettisia hankkeita pitäisi saada muuallekin, Puolaan, Italiaan, minne tahansa. Mutta se on kehitetty, mutta loppurahoituksen puolella kenkä poristaa. 25 portugalaista nuorta kun halusi pätevöitymään Saksaan. Heiltä puuttui 77 000 euroa. Näin pienestä summasta kenkäpuristi ja tämä meni mönkään. Yrittäjät, jotka haluavat ja myöskin kauppakamarien että jatkuvasti valittelevat juuri näitä samaisia asioita. Sitä, kuinka byrokratia ei pelkästään Saksan tasolla, vaan myöskin Euroopan tasolla on ongelmana byrokratia, joka estää toiminnan tai byrokratia, joka ei kerta kaikkiaan toimi käytännössä. Tässä yhteydessä meidän pitäisi pystyä toimimaan konkreettisemmin. Niin kysyisinkin tintarustoimijoista kuinka te voitte auttaa meitä tässä työssä. Tänä päivänä valittelemme moniakin asioita, mutta keskustelta olla myöskin konkreettisia tuloksia. Nyt ei pidä pelkästään painottaa yhä enemmän paperia entisen paperien perään, vaan pitää tehdä siirtää puheesta tekoihin. Saksassa tämmöinen vanha sanonta, joka liittyy suurin piirtein siihen, että luottamus on hyvä, mutta asian tarkastaminen on vielä parempi meidän täytyy tehdä työtä, koska muuten meillä emme pääse puusta pitkään, niin meillä ei ole varaa hukata kokonaista sukupolvea. Puhutteko te Rova Ivanova vai aina ensin komission sanoi jotakin? Komission puolesta te siellä, olkaa hyvä. Yuji Blesiti, yksikön päällikkö työllisyyspääosastolta, olkaa hyvä. and thank you very much for... Hyvää huomenta. Kiitos paljon, että komissiokin saa avata sanaisen arkkunsa. Minä pyrin puhumaan lyhyesti, etten pitkitä keskustelua liikaa. Kuulin kuitenkin, että komissiolla esitettiin kysymyksiä, niin pyrin näihin vastaamaan. Johdannon sanasena minä haluaisin sanoa, et, ja haluaisin olisikin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä tasapainoisesta kertomuksesta ja tästä hyvästä työstä. Tämä käsitteli tärkeää asiaa, eli näitä nuorisotyöllisyystiimejä. Komissio on yhtä mieltä, että tämä jaetun hallinnon jaetun hallintoon kuuluu tiettyjä ongelmia. Tässä olisi tarkoitus antaa tukea jäsenvaltioille, jotta nämä taistelevat nuorisotyöttömyyttä vastaan silloin, kun se oli kaiken korkeammalla tasolla. Ja me tiedämme, että tämän hankkeen aloittaminen oli hyvä asia. Tämä toi positiivisia tuloksia jäsenvaltioissa, niissä jäsenvaltioissa, jotka osallistuivat varsinkin sikäli, että se auttoi jäsenvaltioita siirtämään resursseja siihen, että ne ovat käytössä sellaisissa toimissa, joissa voidaan auttaa nuori, nuoria työllistymään tai uudelleen kouluttautumaan. Jotkut hankkeet ovat edelleen käynnissä, joten vielä tässä vaiheessa on liian aikaista arvioida, mikä näiden tiimien todellinen anti on ollut, mutta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että nämä ovat auttaneet siinä, että on onnistuttu vähentämään nuorisotyöttömyyttä. Nythän on kyllä nähtävissä, että nuorisotyöttömyys ei ole laskenut riittävän nopeasti, mutta jo nyt on havaittavissa, että tilanne on ollut jo paranemaan päin muutaman viime kuukauden aikana. Lisäksi hyvä puheenjohtaja näistä tuomioistuimen suosituksista, niin me voimme niitä tukea, me voimme niihin yhtyä ja meidän analyysissä ja meidän ehdotuksissa liittyen näihin 2014-2020 aikavälin ohjelmiin, niin me olemme kyllä ottaneet opiksemme näistä aiemmista kokemuksista. Olen kuitenkin Ivanovan kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän on katsottava, millainen todellisuus meillä on kohdattavana sitten, kun tämä ohjelmakausi päättyy. Ja meidän on jälleen siinä vaiheessa tehtävä arviointi ja katsottava, mitä oppeja meidän on otettava mukaan mitä heikkouksia me voidaan havaita. Ja nyt minä haluaisin palata muutamaan kysymykseen, jotka nousivat esille. Nämä liittyvät Janskajan äh, kysymykseen liittyen seurantatyöhön. En halua puhua nyt liian pitkään tästä, mutta haluaisin nostaa esille sen, että nämä uuden ohjelmakaudella, uudella ohjelmakaudella mukaan otetut parannukset ovat sellaisia, että meillä on nyt vahva joukko indikaattoreita, joita kaikkien jäsenvaltioiden on seurattava sikäli kun pannaan täytäntöön ESR-toimia. Nämä ovat indikaattoreita, jotka on kytketty ESR-asetukseen. Ja tässä on myös uusia indikaattoreita, jotka seuraavat eri toiminnan tuloksia. Eli hyvin konkreettisesti, mitä ESR-tuettujen toimien jälkeen tapahtuu. Mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun tuki loppuu. Nämä ovat yleisiä indikaattoreita, nämä ovat tärkeitä, niiden tulisi ja ne kyllä myös antavat sen, että me keräämme vertailukelpoista tietoa ympäri jäsenvaltioiden lisäksi. Tämä seurantajärjestelmän vahvuus, niin tässä on luotu kriteereitä sille, miten tätä varojen hallintajärjestelmää arvioidaan. Lisäksi se on tullut osaksi tarkastuksia, joita kansalliset tarkastajat ja komissiot, komissio käyttää hyväksi siten, että katsotaan kuinka luotettavia nämä tiedot ovat, siten, että kaikki saavat vakuutuksen siitä, kuinka luotettavia tietoja järjestelmään syötetään. Mikäli minun pitäisi nämä kaksi tärkeintä parannusta nostaa esille, niin ne olisivat varmaankin nämä tähän uudelle ohjelmakaudelle. Sitten aivan lyhyesti vastaus kysymykseen siihen, miksi komissio ei voi antaa tai viedä läpi vahvaa, vahvempaa seurantaa liittyen siihen, mitä näille nuorisotoimintaan Youth Action tiimeille annettiin. Tämä johtuu siitä, että päätös, joka tuolloin tehtiin, on se, että nämä haluttiin nähdä poliittisena lyhyen aikavälin ad hoc toimena. Ja silloin päätettiin, että kaikki tehdään siten, että tätä sääntelykehystä ei muuteta. Tämä olisi vienyt erittäin paljon aikaa. Tämä olisi myös aiheuttanut enemmän hallinnollista taakkaa. Komission tuli siis käyttää näitä puitteita sellaisenaan ilman että luodaan uusia velvoitteita jäsenvaltioille. Ja me käytimme niitä raportointivälineitä, joita meillä oli käytössämme. Meillä ei ollut oikeusperustaa, kuten Ivanova oikein sanoi, niin me teimme epävirallisia pyyntöjä jäsenvaltioille sen suhteen, että nämä raportoivat meille, jotta me voimme raportoida muille sidosryhmille, neuvostolle ja parlamentille muun muassa. Näin me toimimme ja me olemme sitä mieltä, että tämä oli linjassa aloitteen soveltamisalan kanssa. Me saimme aikaan sen, mitä tulikin, mutta me toki otimme onkemme tästä ja muutimme järjestelmää uudelle ohjelmakaudelle. Kiitos paljon. Kiitos. Se nyt Rova Ivanova. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kaikille jäsenille heidän arvokkaista kommenteistaan. Myös te olette auttaneet kovasti meitä meidän työssämme ja tulevien raportin laatimisessa. Eli kiitoksia kovasti kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Nyt sitten suoraan minulle esitettyihin kommentteihin. Herra Benifei puhui tärkeästä asiasta, joka liittyy tämän tyyppisiin aloitteisiin ja siihen, miten niitä tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tulisi katsoa myös parhaita käytänteitä ja pyrimmekin aina olemaan tarkastuksessamme tasapainoisia niin, että ei katsottaisi vain heikkouksia, vaan myös hyviä puolia, jos sellaisia on. Sanoitte myös, että ei saisi keskittyä vain käytettyyn rahamäärään, vaan siihen, mitä tuloksia on saatu aikaan. Ja juuri näin teemmekin tarkastuksessa. Me katsomme, mitä todellisia tuloksia on saatu aikaan. Eli ei tätä katsotaan vain käytettyjä rahasummia. Ja olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että ESR keskittyy tietyn tyyppisiin hankkeisiin, ei mihinkään moottoriteiden rakentamiseen, vaan siihen, että autetaan, ja autetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä. ESRn virhetaso on usein matalampi kuin esimerkiksi muissa rakennerahastoissa, mutta se toimii hyvin eri tyyppisesti, eli useinkaan tulokset eivät ole konkreettisia tai niitä on hankala konkreettisesti arvioida. Ja Salikamin on sanova myös, että ESRn kaltaisia aloitteita ei saa pitää minään ihmelääkkeenä, joilla ratkaistaan koko nuorisotyöttömyysongelma tässä tapauksessa. Ja jos vielä puutun siihen, mitä te sanoitte, puheenjohtaja, te aivan oikein toitte esille tämän holistisen lähestymistavan tiettyjä näkökohtia. Eli tässä ei ole kyseessä pelkästään ESR-määrärahat tai hankkeet, aloitteet, vaan mukana ovat esimerkiksi kauppakamarit, eri teollisuuden tahot, oppilaitokset. Täällä viitattiin esimerkiksi Erasmus Plusaan, yrittäjyyteen, byrokratiaan ja niin edelleen. Nämä kaikki asiat ovat oikeastaan tarkastusten ulkopuolinen asia, mutta aina keskustellaan siitä, mikä on oikea tasapaino valvontamekanismin ja tulosten välillä. Yhtäältä haluamme valvoa, haluamme tietää, miten rahoja on käytetty ja kuinka paljon, onko niitä käytetty tehokkaasti, mutta toisaalta emme kuitenkaan halua, että byrokratia on niin raskasta, että edunsaajan saamat hyödyt tavallaan häviävät. Mitä me sitten voimme tehdä, kuinka voimme auttaa? Erityisesti toimintatarkastuskertomuksen osalta yritämme näin tehdä ja pyrimme todella auttamaan kaikkien tarkastustemme avulla. Me harjoitamme tarkastusta myös koulutukseen liittyen itse olen siitä vastuussa ja kun se on valmis, tulen mielelläni esittelemään sitä. Ja toinen asia, jota katsomme indikaattorina, on koulutuksen kestävyys. Ja sitten muut kysymykset, joita täällä kysyttiin. Sitransk, te pyysitte valvontaan liittyviä esimerkkejä. Komissio mielestäni puhui tästä varsin kattavasti ja voin vain sanoa, että uudessa sääntelykehyksessä on paljon enemmän tällaisia tulosperustaisia indikaattoreita – Joidenkin osalta on katsottava vielä, miten ne toimivat käytännössä, mutta niitä on nyt otettu mukaan. Ja odotamme nyt niiden täytäntöönpanoa. Ja sitten suosituksista. Raporttimme viimeisillä sivuilla on kolme yksityiskohtaista suositusta, joista yksi, ensimmäinen on ehkä tärkein. Siinä pureudutaan tämän aloitteen perushaasteeseen, eli siihen, miten voidaan hallinnoida odotuksia ja miten samantyyppisiin ongelmiin voidaan vastaisuudessa pureutua. Ja suosittelemme sitä, että komissio ottaa huomioon kaikki mahdollisuudet, joita tällä hetkellä on. Pitää ottaa huomioon asiantuntijuus, tiedot, taidot rahoitusmahdollisuudet EUn ja jäsenvaltioiden tasolla. Toinen suositus puhuu siitä, miten komissio voi taata tulevat jäsenvaltioiden ohjelmointivaatimukset on katsottava talousarviosiirtoja siirtoja ja sitä, ovatko ne mahdollisia. Eli on katsottava, voidaanko tuloksia saada aikaan Eli on katsottava siirtoja operatiivisten ohjelmien välillä. Löydätte täältä luettelon sivut 36, 7 ja 8 ovat kyseessä. Toivottavasti nämä suositukset nyt otetaan huomioon ja toivon, että niistä voi olla hyötyä tulevien aloitteiden puitteissa. Herova Adjea viittasitte Italiaan erityistapauksena. Italia oli yksi tarkastetusta, tarkastetuista maista. No en halua tässäkään nyt toistaa itseäni, mutta toivottavasti tämä tieto on hyödyksi. Nämä heikkoudet voivat antaa viittaa siitä, kuinka niitä voidaan välttää tulevaisuudessa. Ja Sovjeskan puhuitte ja kysyitte komission roolista. No uskon, että komissio pystyy paremmin vastaamaan tähän Asian Itse voin vain todeta, että oikeus perustaa näiden kysymysten käsittelyyn ei ollut. Ja tätä toteutettiin ja täytäntöön pantiin pikemminkin vapaaehtoispohjalta jäsenvaltioissa. Sitten Rova Steinruck, kiitoksia kovasti kommenteistanne. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että asiat eivät etene niin ripeästi kuin toivoisimme niiden etenevän, erityisesti nuorisotyöttömyyskysymyksissä. Ja aivan oikein totesitte, että kuten jo sanottiinkin ensimmäisessä kysymyksessä, ei riitä, että katsotaan käytettyjen määrärahojen määrää, vaan sitä, miten ne on käytetty. Mitään yleislääkettä ei jokaisen jäsenvaltion osalta löydy. Jäsenvaltioilla on erilaisia tyypillisiä piirteitä tai erityispiirteitä. Eli nyt katsomme, miten uusissa puitteissa onnistutaan toimimaan tulevalla kaudella. Ja yksi tärkeä kysymys, joka esitettiin, ja kiitänkin tästä, liittyy siihen, kuinka laadukkaita työpaikkoja tarjotaan. Kun nuorisotakuutta luotiin, sanottiin, että tämä olisi yksi suurimpia ongelmia. Otimme tämän nuorisotakuun yhteydessä esille ja pohdimme sitä, minkälainen sopimus, mikä kestoinen sopimus, osa-aikatyö, täysaikainen aikainen työ, mitä pidetään laadukkaana työnä. Eli ei välttämättä lainsäädännössä, mutta kuitenkin jonkinlaisiin minimisäännöksiin katsottaisiin, miten jäsenvaltiot toimisivat. Eli ne voisivat itse määritellä omien tilanteidensa pohjalta nämä vähimmäiskriteerit, jotka sitten takaavat sen, että työt, joita tarjotaan, ovat myös laadukkaita. Sitten yritysmaailma ja AY-liikkeet, se, että ne pitää saada mukaan toimintaan. Tästä olen yhtä mieltä. Puheenjohtaja viittasi tähän kysymykseen Ja täytyy todella muistaa, että tämä yksi aloite ei ratkaise kaikkia ongelmia, vaan on vain pieni osa ratkaisua. Uskoakseni tässä olivat nyt kaikki esitetyt kysymykset. Jos niitä vielä oli, vastaan mielelläni. Jos ei, kiitoksia kovasti ja tulen mielelläni myös takaisin. Kiitoksia kovasti, Rova Ivanova. Kommentoisin vielä yhtä asiaa. Um Tietystikin kyse on eurooppalaisten veronmaksajien varoista, jotka meidän täytyy käyttää huolellisesti hyväksi niin, että väärinkäytöksiä ei pääse syntymään. Tuen sitä ajatusta, että meidän täytyy löytää asianmukainen tasapaino niin, että kaikki valvontamekanismin velvollisuudet eivät johda siihen, että syntyy tilanteessa jossa emme voi sitä ratkaista nuoriso työttömyysongelmaa. Meillä on, täytyy olla käytännönläheinen lähestymistapa ja jonkinlaiset laatukehykset tuen tätä ajatusta. Valiokunnassa olemme päättäneet laatukehyksistä ja toivomme, että niistä tehdään käytännölliset, helppokäyttöiset, niin että monella tasolla niitä voidaan käyttää hyväksi loppujen lopuksi. Halvin työ ja vähimmäispalkka ei ole määrävä tekijä, vaan pikemminkin pätevyys ja laatu pitää asettaa etusijalle, mitä eurooppalaisiin puitteisiin tulee, mutta myöskin siihen, mitä kansalliset valvontamekanismit joutuvat vielä tekemään parantaakseen teidän toimivuutta. Kiitoksia siitä, että olette tänään ja hienoa, mikäli voitte jatkossakin olla mukana työssämme. Uskon, että tarvitsemme läheisemmän ja käytännönläheisemmän yhteistyötavan jatkossa. Ja toivon mukaan tämä jatkuu, tämä, tämä päiväinen hyvä esimerkki. Toivotan nyt hyvää lounastuntia ja tapaamme jälleen kerran 15 tässä samaisessa salissa, jossa nytkin olemme. Kiitos.